So, guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen. No niin, tervetuloa valiokunnan kokoukseen. Aloitamme nyt ajoissa. Meillä on aika paljon asiaa nyt tänään esityslistalla. Ja sitten mahdollisesti tulee muutoksia kohtaan 20 ja 21 esityslistalla. Eli ne hoidetaan ehkä jo tänään iltapäivällä. Eli jos äänestykset saadaan ajoissa päätökseen, niin sitten voimme jo hoitaa nämä kohdat 2021 tänään iltapäivällä. Puheenjohtajan ilmoitukset. Meillä on taas kaikki kielet käytössä tulkkauksessa. Kroatia, Malta ja Viro eivät ole saatavilla tänään ja yritämme kuitenkin tässä asiassakin toimia ja olemme jo ryhtyneet siihen, että säästämme paperia, eli tarkistuksia ei tulosteta kaikille. Ja siinä on 50 kopiota tuossa ulkopuolella, nekin on kierrätyspaperista tehty. Ja sitten jäsenille nämä istuntoasiakirjat jaetaan. Eli teidän pitää itsestään printata näitä asiakirjoja tai sitten käyttää niitä sähköisessä muodossa. Eli 50 prosenttia paperia voidaan tällä tavalla säästää, eli 80 000 sivua paperia säästetään. Eli tämä on hyvä esimerkki esimerkki, ja toivottavasti koko parlamentti noudattaa sitten tätä esimerkkiä, mikäli tämä osoittautuu hyväksi. Ai sieltä. Brogos, olkaa hyvä. Yksi sana. Olen samaa mieltä paperin säästämisestä, mutta kun minä pyydän englanninkielistä versiota, en halua unkarinkielistä versiota, joten varmistakaa kuitenkin, että saan mitä haluan. standardmäßig bekommt man No, yleensä nämä jaetaan aina kunkin äidinkielellä, mutta hyvä, että otitte tämän esille. Eli otamme tämän erityistoivomuksen totta kai huomioon. No niin, sitten kohta kolme. Meillä on keskustelua EMAN toimitusjohtajan Guido Rasin kanssa. Tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin ja on hienoa, että voimme käydä tätä keskustelua. Me olemme käyneet keskusteluita jo aikaisemmin liittyen virastoihin, ja voin sanoa, että tämä valiokunta on iloinen siitä, että meillä on näitä virastoja, koska ne tekevät hyvää työtä. Me tietysti suhtaudumme kriittisestikin tähän työhön. Näihin asioihin liittyy tiettyjä eturistiriitoja, ja EMassa tilanne on parantunut huomattavasti, enkä nyt puhuta tämän pidempään, vaan käytämme ajan tehokkaasti hyväksi ja annan teille puheenvuoron ja odottelemme innolla teidän alustustanne. Olkaa hyvä. Thank you. Uh, Mr. Chairman, honorable members, uh, thank you for inviting me. Kiitos uh, puheenjohtaja, arvon jäsenet ja kiitos kutsusta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun voimme vaihtaa mielipiteitä tässä valiokunnassa. Haluaisin käyttää aikaa ensinnäkin puhuakseni farmakologiasta. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun tavallaan olemme tuoneet vahvemmin esiin meidän tarpeemme muuttua. Ensinnäkin haluaisin tuoda esiin tämän teidän roolinne tämän lainsäädännön toteuttamisessa. Ja haluaisin myös kiittää teitä ja viraston henkilökuntaa sitoutumisesta ja kovasta työstä, jota he ovat tehneet vuoden ajan, jotta on saatu tämä lainsäädäntö hyvään päätökseen. lääkeaino lainsäädäntö astui voimaan kolme kuukautta sitten ja tämä uusi lääkeaine riskiarviointikomitea SPRAC on nyt seitsemäs tieteellinen komitea ja on tehnyt nyt ensimmäiset arvionsa ja tekee kovaa työtä. Te lainsäätäjinä olette tehneet oman osuutenne ja nyt meidän tehtävämme on jatkaa siitä, mutta kuitenkin tehtävän monimuotoisuus ja laajuus on rankka ja sitä ei voida aliarvioida. Me tiedämme, että mikään lääke ei ole täysin riskitön ja vain todellinen lääkkeen käyttö todellisessa elämässä osoittaa tämän lääkkeen mahdolliset riskit ja hyödyt mutta tämä on nyt vasta ollut mahdollista johtuen tästä uudesta innovatiivisesta lainsäädännöstä. Minun on kuitenkin sanottava, että meillä on hyvin vähän kokemusta raporteista ja näistä eri lähteistä, potilaskertomuksista, lääkeyritysten raporteista, terveysviranomaisten raporteista 27, pian 28 jäsenvaltiosta. Joten odotustaso on kasvanut, mutta meidän täytyy kuitenkin varoa ylireaktioita ja myös sitä, että epäonnistuisimme varhaisissa tavallaan siinä varhaisimmassa vaiheessa, kun voimme nähdä, että jokin menee pieleen. Ja sen vuoksi tämä raportointi onkin niin tärkeää. Heinäkuussa viime vuonna tämä valiokunta hyväksyi minut lääkeaineviraston pääjohtajaksi. Astuin virkaani marraskuussa 2011 ja olen käyttänyt tämän ajan hyväkseni tapaamalla henkilökuntaa, asiantuntijoita ja kaikkia muita tekijöitä niin, että ymmärtäisin hyvin, miten tämä virasto toimii, missä ympäristössä se on tehtävässään. Virasto on mielestäni, virastossa on hyvin pätevää ja sitoutunutta henkilökuntaa, joka on valmis näihin haasteisiin, jotka tulevaisuudessa odottavat. Tämä sitoumus on se vahvuus, joka on mahdollistanut viraston työnteon, se, että se on toteuttanut äh, työnsä ja kyennyt toimimaan tässä hyvin monimutkaisessa ja jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Tähän liittyy myös seitsemän komiteaa, jolla jokaisella on eri rooli, mutta kaikki seuraavat lääkkeiden elinkaarta koko sen ajan eri näkökulmista. Monimuotoisuutta tulee myös näistä uusista hoitomuodoista, teknologioista ja järjestelmistä, jotka välillä voivat hyvinkin olla haastavia meidän säät käsittely puitteistoillemme. Tämä ympäristö, jossa virasto toimii, muuttuu jatkuvasti ja sen vuoksi meidän on jatkuvasti huomioitava, että uudelleenjärjestely on käynnissä koko ajan ja minä luotan siihen, että meidän työmme perustuu luottamukselle ja maineelle. Luottamus ja maine liittyy siihen, että meidän tieteellinen työmme on vankkaa ja kaikki päätökset perustuvat sille, samoin kuin myös avoimuus ja päätöksenteon, päätöksenteon avoimuus ja että siitä tiedotetaan. Ja minä uskoisin, että komission tuki on ollut todella arvokasta. Komissio on tukenut meitä jatkamaan meidän työtämme ja tukenut meitä siinä, että meillä on vankka tieteellinen pohja ja sitä kautta virasto on sitten saanut paljon luottamusta. Ja minä luotan siihen, että tekin näette ne ponnistelut, mitä virasto on tehnyt kunnioittaakseen näitä periaatteita, jotta voitaisiin kasvattaa Euroopan kansalaisten luottamusta meidän työhömme. Ja lopuksi haluaisin vielä mainittaa parlamentin edustajat hallintoneuvostossa Lemmät ja Koon. Mielestäni on hyvin tärkeää, nähdä heidät yhteyslinkkinä viraston ja valiokunnan välillä ja kiitän heitä heidän työstään. Sen jälkeen kun otin tehtäväni vastaan virastossa, olen saanut nähdä, miten tämä valiokunta tukee meidän työtämme moni eri aloilla. Ja haluaisin kiittää teidän tukeanne, teitä tuke, tuestanne ja rakentavasta avusta. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitoksia, herra Raasi. Sitten avaamme keskustelun. Ja ensinnäkin yhteyshenkilömme Emaan saa puheenvuoron. Eli Dagmar Rothberend, joka pitää meidät aivan, aina ajan tasalla asioista, jotka liittyvät Emaan. Eikä tämä koske pelkästään koordinaattoreita, vaan hän on kertonut näistä asioista usein myös koko valiokunnalle. Ole hyvä. Welcome. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa Rasim. Ja tervetuloa myöskin Pinakolistikon, joka istuu tuolla eturivissä. Ja pyytäisin anteeksi Seleman puolesta. Hän on toinen edustajamme. Hän nyt pahoittelee, mutta hänen tyttärensä on menossa huomenna naimisiin. Ja sanoin, että hänen nyt ei sen tarvitse hän ei sen takia nyt tarvitse tulla Brysseliin, vaan viettää aikaa perheensä kanssa. On hienoa, että Razi on nyt täällä ja kollegat voivat sitten keskustella hänen kanssaan nyt toisen kerran. Ensimmäisellä kerralla Razi oli täällä, kun hän tuli esittelemässä ehdokkaana. Eli nyt 11 kuukauden jälkeen ensimmäistä kertaa hän on kertomassa, miten asiat sujuvat. Ja olen tyytyväinen monesta asiasta. Ensinnäkin hän jälleen korostaa sitä, että lääkkeet eivät ole riskittömiä. Ei ole mitään lääkkeitä, joihin ei liittyisi mitään riskejä. Tämä täytyy muistaa, kun keskustelemme puitelainsäädännöstä ja muista asioista ja lääkevalvonnasta. Ja me olemme heikoilla jäillä aina ja meidän täytyy varmistaa, että olemme oikealla ladulla ja että lääkevalvonnan pitää olla tasoista. Olen tyytyväinen siitä, mistä juuri puhuitte ja pari tai kaksi ja puoli kysymystä oikeastaan. Ja ne ovat varmaan muillekin valiokunnan jäsenille mielenkiintoisia. Te puhuitte siitä, kuinka monimutkaista lääkevalvontaviraston työ on. Tämä työ liittyy moniin valiokuntiin ja mehän tiedämme, että valio näissä eri komiteoissa, eli ihmisille tarkoitettu lääkkeiden komiteassa, edistyneiden lääkkeiden komiteassa ja muissa komiteoissa Tämän nähty, että niistä muodostuu pieniä kuningaskuntia tavallaan. Pyydän nyt anteeksi tätä ilmaisua, mutta nämä pienet kuningaskunnat aikaisemminkin ovat sitten kehittäneet oman elämänsä, jota aina en ole kovin hyvänä asiana pitänyt. Ja te puhuitte siitä, että pitää uudelleen järjestellä näitä asioita. Haluaisin siitä kuulla lisää ja varmaan monet muutkin. Eli ehkä voisitte kertoa yhdestä asiasta, josta puhuitte, kun olitte täällä ensimmäistä kertaa ja olitte ehdokkaana vielä. Te sanoitte, että uusia aloitteita ja parannuksia on esitettävä. Eli voisitko kertoa, mitä voitaisiin tehdä nyt heti alkuvaiheessa? No tämähän on tietenkin hidasta, kun ryhdytään muuttumaan jotain. Se on kuin öljytankkerin liikuttamista, eli se on hyvin hidasta, kun nämä prosessit ovat olleet jo käytössä monia vuosia. Mutta millä tavalla voitaisiin parantaa näitä prosesseja ja menettelyitä? Voitaisiinko tehokkuutta parantaa? Ja entä sitten verkostojen vahvistaminen? Ja erityisesti minua kiinnostaa se, mitä teette EMAN sisäisten rakenteiden koordinoimiseksi eri komitioiden välillä. Ja samalla ehkä lyhyesti voisitte kommentoida näitä eturistiriitoja. Tämän molinne jäsenille täällä mielenkiintoinen aihe, koska tästä nyt aina puhutaan. Tästä on puhuttu monien virastojen osalta, eli haluttiin vähän avoimuutta ja selkeyttä näihin asioihin. Eli ehkä jälleen voisitte vähän selventää sitä, mitä tällä saralla voidaan tehdä, jotta arvostelijoita voidaan rauhoitella. Ja sitten puheenjohtaja herra Razi Organisaatiossa tarvitaan luottamusta. Sillä tarvitaan myöskin kärsivällisyyttä. Kaikki eivät aina ole kärsivällisiä. Minun täytyy tästä omaltakin osalta puhua. Ehkä kärsivällisyys ei ole niin, Se nyt ei ole paras niin, mutta yritän nyt kuitenkin sitä kehittää ja varmasti myöskin muut. Ja varmasti tällaista luottamusta tulisi antaa, jotta pystytte tekemään työtänne. Oli hienoa kuulla, että teillä on tiivistä yhteistyötä komission kanssa. Ja on tärkeää, että komissio tukee teidän työtänne, koska aikaisemminhan tämä tiimi nyt ei ollut ihan täydellinen, mutta me aina kaikki pyrimme täydellisyyteen ja siksi toivon, että yhteistyö teidän ja komission välillä ja myöskin meidän kanssamme on yhtä hyvää kuin se vain voi olla. Kiitos. Kiitoksia. Täällä on useita puheenvuoropyyntöjä. Eli nämä henkilöt saavat kohta puheenvuoron ja sitten suljen puhujalistaan. Eli seuraava puhuja on Lise McAven, Mikolasic, Kukovic, Bokos, Rivasi, Lepage ja sitten vielä hallintoneuvoston jäsen, eli aikaisempi kollegaamme saa puheenvuoron. Eli ensimmäisenä Liise, olkaa hyvä. No. Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitokset herra Rasi teidän puheenvuorostanne ja mahdollisuudesta keskusteluun. Haluaisin myös toivottaa entisen kollegan tänne paikalle ja kiittää työstä myös eh, Dagmar Rothberentiä, joka on meidän yhteyshenkilömme. Kaksi asiaa. Ensinnäkin avoimuus eh, kliinisissä kokeissa. Me olimme viime kesänä pienen valtuuskunnan kanssa Emalona Lontoossa vierailulla ja puhuimme aiheesta – ja saimme tyytyväisyydeksemme tietää, että EMA oli hyvin aktiivinen alalla ja että avoimuutta parannetaan koko ajan. Ja tämä asia otettiin esiin myös valiokunnassa. Me näemme ongelman muun muassa siinä, että kliiniset testit kolmansissa valtioissa eh, toteutetaan eh, hyvin eh, pienillä kuluilla ja potilaita ei suojella ja dokumentointia ei välttämättä ole sitä, mitä sen pitäisi olla. Ja tämä on riski näiden kolmansien valtioiden äh, lääkeainekokeisiin osallistuville ihmisille, mutta myös Euroopassa. Haluaisin tietää, miten pitkälle te olette nyt tässä päässeet. Ja saimme, meille kerrottiin Lontoossa ongelmasta, te sanoitte, että useimmat pyynnöt, tietopyynnöt tulevat kilpailijoilta, eli siis ei ollenkaan riippumattomilta tutkijoilta, jotka haluavat näitä tuloksia, vaan muilta yrityksiltä, joilla on ammatillisia äh, mielenkiintoja. Ja Linda McEvan silloin jo esitti kysymyksen, eikö tässä nyt voitaisi hieman eriyttää tätä, jos joku ihan yleisesti ottaen pelkää, että häntä kohdellaan eri tavalla näissä kokeissa. Toinen asia, josta me järkytyimme Lontoossa, liittyen äh, näihin kehittyneisiin äh, terapiahoitomuotoihin ja tähän uuteen asetukseen. Asetuksen tarkoitushan on edistää innovaatioita, mutta me saamme hyvin usein kirjeitä yrityksiltä ja sairaaloilta, jotka sanovat, että tämä asetus itse asiassa lähinnä vaikeuttaa meidän työtämme ja innovaatioiden tekemistä. Joten haluaisin tietää, mitä te voisitte tai mitä me voisimme asialle tehdä, jotta tilannetta voitaisiin parantaa. Thank, Linda Kiitoksia, Linda Um, thank you. Thank you, Mr. Uazi, for coming. Kiitoksia, että olette tänään paikalla, pääjohtaja Rasi. No Dagmar puhui suhteista komissioon, ja se on mielestäni hyvin keskeinen kysymys. On aika järkyttynyt itse asiassa, kun työstin lääkevalvontalainsäädännön uudistusta, koska komissio arvioi heikkouksia lainsäädännössä, ja otin yhteyttä EMAan, koska olemme tehneet yhteistyötä heidän kanssaan alkuperäisen kanssa, ja sain kuulla, että EMA ei ollut kuultu näistä kolmesta uudesta, uudesta komission ehdotuksesta. Tiedän, että komission ja EMAn suhteet ovat monimuotoiset, mutta on tärkeää, että ne kuitenkin tekevät yhteistyötä, kun kyse on julkisesta edusta. Olisi aika erikoista, että te panette täytäntöön laata ja te täytätte, panette täytäntöön näitä lakeja, mutta komissio ei ota teihin yhteyttä, kun se laatii näitä ehdotuksia. Eli komissio pitäisi kuulla teitä ja, ja tiivistää yhteistyötä. No sitten lääkevalvontalainsäädäntö. No on hyvä, että se edistyy. Ikävä kyllä en nyt ollut Prahassa ensimmäisessä kokouksessa mukana. Olin Lontoossa päivän ja sitten se pidettiinkin olympialaisten takia Brysselissä se kokous. Ja tiedän, että lääkevalvonnan alalla on paljon työtä. Ja osittain se johtuu siitä, että sitä hoidettiin saman aikaan kuin potilaiden tiedotusasiaa. Ja sehän jäi jumin neuvostoon, kun on esimerkiksi erilaisia vaatimuksia internetin liittyen ja avoimuuskysymyksiin liittyen, joten tämä muutos on kyllä viime kädessä hyvä, mutta ymmärrän kyllä, että Tämä on lisätyötä EMAlle, mutta myöskin kansallisille virastoille. Ja haluaisin kysyä näistä kansallisista virastoista, koska te puhuitte siitä, että te olette huolissanne näistä signaalihavainnoista, mutta nehän tulevat kansallisten virastojen kautta. Ei Lontoossa saada mitään yhteydenottoa yksittäisiltä potilailta Ranskasta tai Saksasta tai mistään muualta, vaan ensin käsitellään kansallisella tasolla, joten en nyt tiedä, mm, siis kuinka paljon työtä te teette, kun te valvotte virastojen tehokkuutta. Se, mitä te voitte tehdä, riippuu siitä, kuinka hyvin kansalliset virastot toimivat. Eli minkälaista työtä emassa tehdään tässä suhteessa. Ja sitten vielä lääkevalvonnasta. Sanoisin, että on asioita, joita Euroopan parlamentissa seurataan läheltä. Ja me seuraamme keskusteluja lääkeluettelosta, joka liittyy niiden tarkkailuun ja erilaisiin symboleihin. Ja näistä symboleista aloitettiin jo keskustelu. Ja kaikki eivät pitäneet tästä ajatuksesta ja nyt loppaavat tästä asiasta. Mutta Mediator-skandaalin jälkeen ja kaiken sen jälkeen, mitä nähtiin lääkealalla, niin varmaan te ymmärrätte, että tämä on ääri, äärimmäisen tärkeä kysymys. Meidän täytyy nyt uudistaa lääkevalvontaa ja toivottavasti tämä symboli kehittyy ajoissa ensi vuonna ja alkaa sitten ilmaantua lääkepakkauksiin ympäri Eurooppaa. Kiitoksia. Sitten Mikko Lasic. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että tulitte paikalle. On hienoa, että saamme puhua teille ja olen iloinen siitä, että alkupuheenvuorossanne sanoitte, että, että haluatte tehdä läheistä yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa, joka on vastuuvaliokunta, kun on kysymys terveys- ja lääkeaine- äh, ja välineistä. Otaisin esiin hyvin käytännönläheisen asian. Te rakennatte uutta tilannetta, uutta luottamusta. Emassa on uusia ihmisiä ja se on hienoa. Ja minä, kuten Dagmar Rothberent sanoi, te toki tarvitsette aikaa tämän tekemiseen. Me luotamme teihin ja siihen, että tämä tehdään tavalla, joka on hyödyksi potilaille ja tuloksille. Tämä on hyvä periaate, jota luonnollisesti tuen. Mutta sitten meillä on myös tämä eturistiriitakysymys. Joissain tilanteissa – olen kuullut monista eri maista, että on asiantuntijoita, joilla on ollut äh, yhteyksiä lääkefirmoihin, asiantuntijat, lääkärit ja tutkijat. ovat ehkä olleet mukana näissä seitsemässä eri komiteassa, Mutta kuka, mitä jos heillä on ollut yhteyksiä näihin äh, yrityksiin, ehkä ainoastaan vastavalmistuneet ovat puhtaita, joilla ei olisi minkäännäköisiä ongelmia ja heidät voitaisiin nimittää teidän komiteanne. Yksinkertainen kysymys. Miten te arvioitte, kuka, äh, kuka voidaan valita ja ketä ei? Onko mahdollista nimittää joku, joka, jota ei nimitetä teidän komiteoihinne, mutta hän olisi joku, jolla olisi jotain kokemusta lääkeaine toiminnasta. Dank. Als nächstes spricht dann die Kollegin. Kiitoksia seuraavaksi Kukovic. Hvala lepa, <clears throat> predsednik, in uh, lepo pozdravljen. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa Rasin tervetulleeksi tähän valiokuntaan. Lääkkeisiin liittyy aina riskejä. Ja tästä nyt ensimmäinen kysymys. Ajattelen nyt kroonisia potilaita. Eli millä tavalla voidaan varmistaa avoimuus ja viestintä näiden potilaiden kanssa, jotta he tietävät, että jokin lääke voidaan korvata toisella, ja he voivat olla varmoja, että myöskin tämä toinen lääke on yhtä turvallinen ja tehokas heille. Ja millaisia ehdotuksia on tästä aiheesta? Ajattelen nyt tätä avoimuutta ja sitä, että otetaan käyttöön bioekvivalentti lääkkeitä. Ja tuetteko sitä, että kaikki asiantuntijat, jotka arvioivat lääkkeitä ja ovat myöskin mukana näissä menettelyissä, kun uusia lääkkeitä tuodaan markkinoille, niin oletteko sitä mieltä, että näiden asiantuntijoiden nimet pitäisi julkistaa? Bogos. Kiitoksia seuraavaksi kollega Bogos. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos äh, puheenjohtaja. Näinä päivinä Eurooppa kauppaa pidetään vähiten lupaavana kasvualueena maailmantaloudessa tällä. Mutta lääketeollisuudessa ja äh, tällä alalla Eurooppa on kuitenkin vielä vahvoilla. Kysymykseni kuuluukin, miten me voisimme käyttää tätä etulyöntiasemaa koko maailman hyödyksi? jopa Euroopan rajojen ulkopuolella. Joten miten te teette yhteistyötä Euroopan unionin rajojen ulkopuolelle, jotta voisitte eh, osoittaa, mitä me olemme saavuttaneet, mutta luonnollisesti myös eh, globaaliksi hyväksi koko maailmassa. Kiitos. Michel Rivasi. Merci, monsieur le président. Kiitos äh, puheenjohtaja, tervetuloa herra Rassi tämän valiokunnan kuultavaksi keskustelemaan. Haluaisin ensin sanoa kollegoille, että olen varsin iloinen siitä, että herra Rasi on tiedostanut ja tajunnut, että tarvitaan enemmän avoimuutta Euroopan lääkäinviraston toiminnassa. Kiitän häntä jo tässä vaiheessa siitä. Samalla jos puhutaan eturistiriidoista, hän on todella mennyt eteenpäin tässä asiassa. Mutta kysymyksiä nousee kuitenkin seurannasta. Onhan hyvä tehdä hienoja julkilausumia asiantuntijoiden intresseistä, mutta miten näitä seurataan ja mitä sanktioita voidaan langettaa, jos ei noudateta menetelmiä? Samanaikaisesti meillä on nyt herra Löngrenin tapaus. Hän lähti hän oli kabinetissa ja minä olen voinut todeta, että voidaan tehdä tilauskirjoja, mutta ei mitään keskeisiä sanktioita voida viedä läpi. Jos hän lähtee emasta, hänellä oli suuri vastuu. Ja sitten hän menee joillekin paikoille tahoille, joissa on intressejä emalla, niin miten, miten voidaan saa, rangaista, langettaa sanktioita tällaisissa tilanteissa? Miten pitäisi pystyä jotenkin pystyä pelottelemaan ihmisiä, jotka ovat olleet vastuullisissa asemissa emassa, eivätkä sen jälkeen, kun he sitten siirtyvät esimerkiksi lääkeaineteollisuuden palvelukseen, meidän pitäisi voida rangaista heitä, koska eturistiriidat ovat ilmeiset. Toinen asia on tämmöinen kliininen tutkimus kliiniset tutkimukset pitäisi löytyä verkosta. Jos halutaan olla avoimia, niin silloin on kyse kaikkien tietojen julkaisemisen välttämättömyydestä ja tarpeellisuudesta. Kolmanneksi itse lääkeistä, lääkkeistä, lääkeaineista. Usean otteeseen meillä on ollut ongelmia lääkkeiden A quel niveau? sivuvaikutuksista on tehty kyllä riittävästi tutkimustyötä, jotta voidaan todeta, että tietty lääke aiheuttaa ongelmia ja se pitää vetää markkinoilta, mutta aina kun epäily nousee, niin silloin vastuu langetetaan lääkärille, joka on määrännyt tämän. Varoitetaan, herätetään lääkärit, mutta mielestäni meidän pitäisi olla selkeämpiä sen suhteen, miten voidaan tutkimusten perusteella toimia, että jotkut lääkkeet vedetään pois markkinoista. Meillä on kuuluisa mediatorin tapaus. Kuinka paljon tutkimuksia piti tehdä? Meillä tämä Emriksin rokote, joka aiheutti narkolepsiaa. Meidän pitäisi pystyä rajoittamaan käyttöä meillä on ongelma siis tämmöisen herätys, hälytyskellon soittamisesta ja mitä sen jälkeen voidaan tehdä. Viimeiseksi sitten, kun meillä on ehdotus miten sen jälkeen on edistytty. Esimerkiksi EMAN toiminnassa eikö olisi ihan aiheellista oikeutettua perustaa joku työryhmä, jossa olisi esimerkiksi tämän valiokunnan jäseniä, jäseniä, jotka ovat hyvin tietoisia ja vapaaehtoisia toimimaan. He voisivat harjoittaa seurantaa, jotta ei syntyisi ongelmia niin kuin syntyi silloin, kun ei äänestetä vastuuvapaudesta oikeasti, oikealla tavalla. Mielestäni parlamentilla olisi kyllä enemmän sanottavaa eman toiminnassa. Lepage. Kiitos sitten Lepage. Kiitos puheenjohtaja, tervetuloa. Herra Rasi, minä olen ihan samaa mieltä Rova Rivasin kanssa siitä, että meillä pitäisi olla mahdollisimman konkreettisia toimenpiteitä, joihin ryhdytään. Mihin te olette ryhtyneet näissä vaikeissa tilanteissa, joihin olemme törmänneet kerta toisensa jälkeen viraston toiminnassa? turistiriitojen havainnostaminen, todentaminen kansallisella tasolla todellakin voi Vaikuttaa että siihen, että edetään hyvään suuntaan. Olen erittäin iloinen tässä vaiheessa ja siitä onnittelen siitä, että olen ryhtynyt oikeisiin toimenpiteisiin, koska jos otetaan huomioon, että meidän EUmme itsessään on jo tällä hetkellä vaikeassa tilanteessa, me tarvitsemme luottamusta joka taholta ja terveys, kansanterveys on ehkä toinen huolenaihe kansalaisilla tänä päivänä työllisyyden jälkeen, joka on tietysti numero yksi. Luottamusta voimme kasvattaa lisää, mutta meidän pitää saada kokonaisvaltainen tasapaino syntymään meidän EUn sisällämme. Kysymykseni kuuluu tai liittyy seurantaan myös siinä, että minä pohdin, mitä nyt tapahtuu se kytkeytyy kollegan esittämään kysymykseen. Mitkä asiantuntijat, miten tulette toimimaan heidän kanssa? Miten teidän hyvät käytännessäännöt eh, ilmenevät käytännössä realistisessa elämässä niissä päätöksissä, joita teidän tulee tehdä, niissä lausunnoissa, joita teidän tulee julkaista, joita teidän tulee antaa. Haluatteko te eh, käyttää eh, asiantuntijatietämystä, tiety, esimerkiksi jonkinlainen vastakkainasettelu, että siellä olisi puolesta ja vastaan asiantuntijoita, jotka puoltavat ja vastustavat. Meillä voisi olla tietysti teollisuuden edustajia, meillä voisi olla myös asiantuntijoita, jotka eivät edusta teollisuuden näkemystä. Tällä tavoin meillä olisi kokonaisvaltainen hahmotus tästä aiheesta. Oletteko sitä mieltä, että teidän tulevat päätöksenne voisivat jotakin läpikäydä muutoksia? kun on kyse pysyvästi kansalaisten terveydestä ja julkisesta rahoituksesta siinä, koska tehän edustatte lääkeainevirastoa ja te teette työtä siellä ennen päätöksentekoa, ennen rahoitusta, mutta teidän, teidän pitää pystyä tekemään työtä myös ennaltaehkävästi siellä alkuvaiheessa, eikä vain jälkikäteen loppuvaiheessa, koska meillä on muita eurooppalaisia virastoja, jotka tekevät paljon työtä ennaltaehkävässä mielessä sairaudet, taudit maksavat suunnattomasti kansanterveydelle, vakuutuksille, teollisuudelle myöskin. Miten me voimme painottaa sitä, että voisimme mm, ennaltaehkäistä, havainnollista, paikantaa tauteja, taudinkuvauksia ja oireita jo ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Kiitos. Vielen Dank. Kiitoksia. Sitten Pirillon. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen lähes viimeinen puhuja ja haluaisin vielä toivottaa toimitusjohtaja Rasin tervetulleeksi valiokuntaan. Hän oli täällä marraskuussa 2011 ja nyt on ehkä vielä liian varhaista arvioida tätä työtä, jota tässä virastossa on nyt tehty. Hän sanoi, että lääkkeihin liittyy riskejä. Eli nämä tehtävät ovat yhä vaikeampia virastossa. Mutta toisaalta meidän täytyy muistaa, että Euroopan kansalaisten terveydentila ja niiden, jotka voivat hyötyä viraston aloitteesta, niin heidän terveytensä riippuu siitä, mitä tämä virasto tekee. No sitten enemmänkin haluaisin puhua nyt professoria Benisti Koolle. Itse hän oli Kalabrian alueella silloin, kun hän oli maaherrana siellä. Ja haluaisin sanoa, siis minähän tunnen hänet erittäin hyvin, ja olen varma, että hänen läsnäolonsa, siis sain tänä aamuna kuulla tästä totta puhuen, koska muut kollegat ovat hoitaneet tätä asiaa, ja minun koordinaattorini McAvan ja kollegani tuossa selkäni takana, En uskon, että hänen läsnäolonsa ja se, että hänellä on pitkä tieteellinen kokemus lääkeasioista, niin se vaikuttaa myönteisesti siihen, että viraston työtä saadaan vietyä eteenpäin. Muistan, kun hän oli alueen maaherrana, niin me otimme silloin Katanzaarossa lääketieteen tiedekunta käyttöön ja hän oli siellä avajaispäivänä ja hän oli siellä leikkaamassa nauhan ja hän oli silloin tiedekunnan dekaani. Eli uskon, että hänen läsnäolonsa todellakin on hyvä ja haluaisin toivottaa toimitusjohtajalle kaikkea hyvää hänen tulevassa työssään. Mario, vielen Kiitoksia Maria myöskin näistä henkilökohtaisista sanoista. Tämähän on tuttu meille täällä parlamentissa ja se, jota nyt on näin ylistetty, siis hänen työstään Kalabriassa, mutta hän on myöskin ollut kollegana myöskin täällä Euroopan parlamentissa. Eli annan hänelle nyt puheenvuoron, koska hän on yhteyshenkilömme Emaan ja professori Misiko saa nyt vielä puheenvuoron, jos hän haluaa. Olkaa hyvä. Much, Mr. President. Now... Kiitos, herra puheenjohtaja. Nyt jokainen varmasti ymmärtää, miksi minä olen niin imareltu ja, ja iloinen, kun minä tulen tänne. Kiitokset kaikille, Dagmar Roth-Berendille ja kaikille me olemme tehneet yhteistyötä aikaisemminkin suurella menestyksellä. Hän sanoi, että minä olin yksi isä, isistä, no hän oli yksi äideistä tässä lainsäädännössä. Ja Peter Liise, sinä näet nyt, että me olimme oikeassa, kun me puhuimme ja taistelimme kantasolujen terapeutisesta käytöstä. Me puhuimme niin monen kertaa ja kantasolun käytöstä, tutkimuskäytöstä. Joten olen iloinen, että olen täällä ja kiittäisin myös Mario Pirilloa. Mario, olet ollut äh, erinomainen varapuheenjohtaja. Minun äh, yleisnäkemykseni professori Rasin roolista, se on hyvin haastava Tämä on niin monimutkainen, että, että kylmät väreet kulkevat. Mutta minä olen ollut hallintoneuvostossa aikaisemmin. Ja siellä me saimme uuden strategisen vision. Ja toimintaista tuli dynaamisempaa. Ja koko tämä työ, kun koordinoitiin eri työryhmien työtä ja asiantuntijoiden työtä, ja se oli vaikeata, mutta onnistuimme. Ja lisäksi minun on sanottava, että mitä tulee lääkevalvontaan, tarkistus, jonka minä aikoinani tein Patriin mietintöön, muistan, että jossa oli kysymys äh, tästä varovaisuusperiaatteesta. Ja minä sanoin, että, mitä, että aina kun markkinoille tuodaan uusia lääkkeitä tai välineitä, jotka saattaisivat vaarantaa kansta, kansalaisten hengen, niin yrityksen pitäisi antaa osa voitoistaan tutkimukselle. No nyt meillä on lääkevalvonta, me ymmärrämme tätä ja nyt on vielä taloudellinen kriisi ja vaikea löytää uutta rahaa, mutta pieni maksu on ihan ymmärrettävä eettiseltä kannalta ja lääkeyritysten tulisi maksaa tämä pieni summa mutta ongelma on se, että meidän täytyy löytää tasapaino. Tarvitaan aktiivista lääkevalvontaa, mutta meidän ei kuitenkaan tule luoda uutta byrokratiaa. Täytyy olla tasapaino lääkevalvonnan suunnassa. Sen täytyy olla tehokasta ja sen täytyy voida antaa vastaus ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita esimerkiksi jonkin lääkkeen tappavasta vaikutuksesta tai muusta. Vielä lopuksi, mitä tulee tähän kliiniseen tutkimukseen, meillä on jo elin, ema, joka tekee tätä työtä jo pitemmän aikaa, miksi pitäisi nyt monistaa tätä, kaksinkertaistaa tämä komission tasolla. En ole samaa mieltä. Kuten jos sanoin, kun minä olin tässä hallintoneuvostossa, ongelma oli se, että kukaan ei voinut puuttua välttämättä siihen, vaikkakin ihmistähän voivat tehdä virheitä, mutta toki meidän täytyy pyrkiä välttämään konflikteja. Olen vakuuttunut, että EMA ja Euroopan parlamentin harjoittama oikeanlainen valvonta samoin kuin komission, tulee antamaan tasapainoisen ja parhaan vastauksen potilaiden tarpeisiin. Kiitos. Kiitoksia Nistiko tästä tekemästäni työstä hallintoneuvostossa ja sitten Raasi saa vastauspuheenvuoron näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitoksia, toivottavasti nyt pystyy vastaamaan kattavasti ja pyydän nyt anteeksi, jos jotain jää huomiotta, eli, eli voin sitten täydentää näitä vastauksia, jos aukkoja jää. Ensin Rothbergin kysymys. Eli työmme monimutkaisuus ja mitä nyt teemme parantaaksemme tehokkuuttamme No, tähän liittyy kaksi asiaa, eli hallinto ja tiede. No, tiedepuolella toimitaan komiteoissa ja asiantuntijatasolla. Eli meillähän on seitsemän komiteaa, kuten totesin. Ja näissä komiteoissa käsitellään eri osioita eri tuotteista. Ja Meillä on nyt jo kolme kokousta ja meillä on tiedekoordinointineuvosto, jossa on kaikkien komiteoiden puheenjohtajat. Ja yhdessä he yrivät ennalta arvioida ongelmia ja toimia johdonmukaisesti näiden ongelmien arvioinnissa, koska eri komiteoissa nämä aikataulut voivat olla parinkin vuoden mittaisia. Eli meillä pitää olla vankka aikataulu, jotta voimme toimia johdonmukaisesti. Sitten meillä on tiemi, tiimi, joka auttaa meitä tässä työssä, asiantuntijoita, jotta meillä olisi lukuisempi ja vankempi tieteellinen lausunto, joka siis helposti voidaan ymmärtää myöskin perusteluiden osalta, koska viestintähän on meidän työssämme yksi suurimpia ongelmia. Ja sitten me olemme jo vähentäneet työryhmiä. Meillä oli 76 työryhmää ja 3500 asiantuntijaa yhteensä. Eli nyt saamme käyttömme kaiken tiedon, jota heillä on, mutta prosessia ei, jos sitä prosessia ei virtaviivaisteta, niin osa tästä asiantuntemuksesta menee hukkaan. No sitten hallintokysymykset. Meillä on OPEX, Operation Excellence, aloite otettu käyttöön, ja siinä arvioidaan jokaista prosessia erikseen. Ja siitä on jo saatu merkittäviä tuloksia. Ihmisiä sijoitetaan uudelleen eri paikkoihin. Ja tällä tavalla voimme vähän vapauttaa resursseja. Muutama henkilö on jo sijoitettu uuteen paikkaan ja tällä tavalla on myöskin säästetty hiukan rahoitusresursseja. Ja kun ajatellaan viestintäteknologiaa, niin meillähän on hyvin monimutkaisia tietokantoja. Ja siellä on myöskin suuri uudelleenjärjestelyprosessi. Ja tällä tavalla voimme parantaa työtämme. Ja nyt kolme miljoonaa on suunnattu muihin toimintoihin, kuten esimerkiksi lääkevalvontaan. Eli nämä kolme peruspilaria on otettu huomioon ja olen tyytyväinen tähän hallintoon ja tuen juuri tätä lähestymistapaa. Eli toivottavasti tämä nyt kattoi osan kysymyksestä. Sitten Liise puhui avoimuuteen liittyvistä ongelmista. Meillä nyt tällä hetkellä on monia toimia, jotka liittyvät avoimuuteen. Sehän on yksi painopistealueistamme. Yksi liittyy pöytäkirjojen ja valiokuntakokousten pöytäkirjojen julkistamiseen. Ja lähitulevaisuudessa julkistamme kaikki esityslistat ja pöytäkirjat kaikista komiteoista. Kliiniset testit Niihin liittyvät tiedot myöskin julkistetaan pian. No, tämä oli kysymys, jonka useat valiokunnan jäsenet esittivät. 22. marraskuuta meillä oli hyvin merkittävä kokous. Ja siellä tarkasteltiin sitä, millä tavalla voidaan toimittaa tietoja ja varmistaa, että ei ainoastaan kilpailija kysy näitä tietoja, vaan että kaikki saavat nämä tiedot käsinsä. Ja voivat myöskin ymmärtää, miksi tällaisen päätöksen on tehty, mitä tieteellisiä perusteluita sillä on. Toivottavasti saamme palautetta kaikilta sidosryhmiltä, jotka ovat mukana näissä toimissa, koska pian nämä kliiniset tiedot julkistetaan ennen tämän vuoden loppua. Kuten sanoitte, tämä on yksi suurimpia ongelmia saada aikaan tasapaino sen välille, kuka hyötyy näistä tiedoista ja kuka voi sitten käyttää hyväkseen näitä tietoja. No sitten kolmansien maiden kliiniset testit. Meillä on paljon toimia käytössä. Ja tämän vuoden huhtikuussa meillä oli asiakirja, jossa pohdittiin sitä, miten voidaan hyväksyä Euroopan ulkopuolisten testien tulokset. Lähinnä kyse on siitä, että voidaan varmistaa, että Helsingin julistuksesta pidetään kiinni. Ja sitten tarkistuksia tehdään hyvin pitkälti näiden testien osalta. No, tarkastajiemme valtuudet ovat rajalliset. Me emme voi puuttua eettisiin ongelmiin, emmekä suoranaisesti voi valvoa sitä, miten Euroopan ulkopuoliset potilaat on otettu mukaan näihin testeihin. Ja tämä on suuri ongelma. Ja todellakin toivon, että voisimme paneutua näihin ongelmiin myöskin lainsäädännöllisestä näkökulmasta. Eli meidän täytyy katsoa, millaista apua voimme näihin ongelmiin antaa. Sitten nämä kehittyneet terapiamuodot. No on totta, että ainoastaan yksi tuote saatiin aikaiseksi. Tämä on yksi suurimpia huolenaiheitani, koska aikaisemmassa työssäni olin tutkija kehittyneiden terapiamuotojen saralla, joten no nyt tämä ensimmäinen geeniterapia maailmassa oli kyllä menestyksekäs. Monet ehkä ajattelevat, että se nyt ei ollut mikään menestys, koska oli hyvin vaikea tehdä lopullista päätöstä – Kesti kaksi vuotta tehdä tämä geeniterapiapäätös. Ja tätä asiaa käsiteltiin kolmessa komiteassa. Viime kädessä ratkaisuun sitten päästiin. Ja täytyy nyt sanoa, että nyt ensimmäistä kertaa tehtiin arvio täysin erilaisesta näkökulmasta. Ei käytetty tilastotietoja eikä väestötietoja. Joten meidän täytyy nyt keskittyä tähän myönteiseen osaan tämänhetkisessä lainsäädännössä. Ja komiteassa täytyy keskustella näistä asioista, kunnes ratkaisu löytyy. Ja sitten lopuksi tämä tuote saatiin markkinoille. Ja näin raivattiin tietä tähän suuntaan ja tämä on rohkaisevaa ja voisimme tällä tavalla edistää kehitettyjä terapian muotoja. No optimismiin antaa aihetta myöskin se, että jos nyt katsotaan, miten tässä on edistytty 80 prosenttia tuotteesta ja niitähän on 250 ensimmäisessä koevaiheessa – niin voimme nähdä, että tulevina vuosina nämä 250 tuotetta pitää sitten arvioida. Ja silloin voimme soveltaa tätä täysin uutta terapiamuotoa. Eli tämän suhteen olen optimistinen – ja kun ajatellaan myöskin henkilöstökysymyksiä virastossani, niin ennakoisin että asiantuntijoiden ja henkilöstön määrä tulee muuttumaan. Meillä on nyt uusia kemistejä, tilastotietoilija, geenitutkijoita ja henkilöitä, jotka voivat tukea päätöksiä, joita tehdään näiden, näiden uusien terapiamuotojen osalta. Eli tämä on nyt lähestymistapamme. Tämä on tietysti hiukan sekavaa, mutta hyvin paljon työtä on kuitenkin näissä asioissa tehty. Sitten McAven kysyi suhteesta komissioon Me aloitimme yhteistyön erittäin hyvällä tavalla komission kanssa. Meillä on systemaattista yhteistyötä ja säännöllisesti me olemme yhteydessä pääjohtajaan komission puolella ja tiedän, että oma henkilöstöni on aina yhteydessä johonkin osaan komissiota. Meillä saattaa olla ongelmia, kun katsomme kaikkia asioita, joita tällä hetkellä ollaan tekemässä, mutta uskon, että tulevaisuudessa asiantuntemuksemme tunnustetaan ja että se otetaan mukaan myöskin tähän lainsäädäntöprosessiin. Meidän työmme ei ole lainsäädäntö, mutta tekninen toimintamme on arvioida miten työmme vaikuttaa jokapäiväiseen elämään ja uskon, että komissio osaa sitä arvostaa. Ainakin minusta näin tuntuu. En näe mitään suurempia ongelmia tämän suhteen tulevaisuudessa. Sitten tämä musta symboli. No, tämä kuulemisprosessi vei pitkään aikaa. Tästä on keskusteltu, mutta kansalaisyhteiskunnan edustajat eivät vielä olleet mukana, eli meidän täytyi keskustella työryhmässä näistä asioista. Ja viime kädessä sovittiin, että tämä symboli käsittääkseni hyväksyttiin. Ja se menee nyt sitten komission käsittelyyn ja siellä tehdään lopullinen päätös. Eli käsittääkseni tämä on nyt tilanne, Sitten jäsenvaltiot. Te otitte esille yhden suurimmista huolenaiheista niin Kyse ei ole heterogeenisyydestä, joka liittyy potilaisiin ja terveysalan ammattilaisiin tietokannoissamme, vaan pikemminkin kyse on kansallisista virastoista ja kansallisista lääkevalvontajärjestelmistä – ja meillä on 27-28 erilaista järjestelmää, ja siellä on hyvin paljon eroja, kun katsotaan, millä tavalla signaaleita havaitaan ja tulkitaan, eikä meillä ole mitään tietoa siitä, millä tavalla järjestelmä voitaisiin puhdistaa. Yksi ongelma on ehkä siitä, että nämä signaalit ovat päällekkäisiä, eli saattaa olla kolmekin signaalia samasta tapahtumasta. Eli tämä liittyy tähän heterogeenisyyteen, josta juuri puhuin. Ja meillä ei ole tästä vielä kokemusta, eli meidän täytyy valmistautua tähän. Meillä on valmisteltu monia toimia, mutta ei kuitenkaan kokemusta näistä asioista, eli se on huolenaiheeni. No nettisivulla on jo luettelo sadasta aktiivisesta elementistä, joita jäsenvaltioissa nyt jäljitetään. Eli tämä on hyvä merkki yhteistyöstä. Eli yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä tehdään, koska näitä huolenaiheita on kaikissa osissa verkostoa. Sitten asiantuntijat. Eturistiriitta liittyy siihen, että paneelissahan ennen oli 4000 asiantuntijaa ja nyt 3500. Ja tämä voidaan nähdä kahdella tavalla. Mielestäni se on hyvä merkki siitä, että meillä on tehokas järjestelmä, kun koetamme havaita näitä eturistiriitoja. No sitten on huolenaiheita myöskin siihen liittyen, että ehkä kolmen tai viiden vuoden kuluttua syntyy ongelmia, koska asiantuntijat eivät ehkä enää ole ajan tasalla. Ja kilpailuasiantuntijatasolla on myöskin ongelma. Me otamme yhteyttä myöskin yrityksiin. Heidän on paljon helpompi saada vakuuttuneeksi asiantuntijat. Me emme maksa heille palkkioita ja kuitenkin työmäärä kasvaa koko ajan – Eli yrityksen ei pitäisi käyttää niitä kaikkia, koska muuten meidän täytyy käyttää ei-asiantuntijoita tuotteiden arvioimiseen, ja se ei tietenkään ole heidänkään kannalta hyvä. Meillä on rajallisia valtuuksia, me voimme kyllä puuttua näihin ongelmiin, mutta sitten äärimmäisen harminaisten tautien osalta on ehkä vain yksi asiantuntija, jota pitää käyttää sitten kaikissa tapauksissa. Ja olemme yrittäneet, ja siis palaan nyt tähän yleiseen käytänteeseen ja paremmin järjestettyyn lähestymistapaan komiteoissa. Eri komiteoissa käytetään erilaista asiantuntemusta, ja nyt kun on tämä tiedelautakunta, niin siellä on asiantuntijoita jokaisen terapian muodon osalta, ja tällä tavalla löydetään sitten helpommin asiantuntijoita mutta katson myöskin FDAn asiantuntemusta. Siellä on 25 prosentin osalta avoimia paikkoja, koska kilpailu asiantuntijoista on niin kovaa. Tämä on nyt ongelma. On asioita, joihin emme voi vaikuttaa, mutta pyrimme siihen, että teollisuus, ja tämä liittyy myöskin Rivasin Lepagin kysymykseen, Eli mitä kirjoja pitää sitten valvoa alkuperäisen eturistiriitajulistuksen osalta – Olemme kiitollisia kaikille, jotka voivat ilmoittaa meille, ja olemme tästä kiitollisia, mutta meillä ei kuitenkaan ole riittävästi resursseja jatkuvasti seurata näitä asioita. Yhdysvalloissahan on käytössä sääntö, jonka nojalla yrityksen on annettava luettelo asiantuntijoista, joita on käytetty kussakin testissä. No tässä, siis tämä. No, nämä tarkistukset ovat rutiinin omainen osa työtämme. Se ei ole mikään kertaluontoinen toimi. No tietysti me emme voi vaikuttaa siihen, että nämä asiakirjat vastaisivat sitten tätä tehtyä työtä. No avoimuus. Nämä julistukset julkistetaan nettisivuillamme, eli kaikki voivat toimittaa meille tietoja ja voimme sitten ryhtyä niiden pohjalta toimiin. Sitten Kukovic. Jos nyt ymmärsin kysymyksen oikein, niin se liittyy siihen, millä tavalla potilaita voidaan tiedottaa. tiettyjen kroonisiin tauteihin tarkoitettujen lääkkeiden tehokkuudesta ja miten kaksi samanaikaisesti tutkittua lääkettä vaikuttavat. Ja täytyy myöntää, että tämä on hyvin keskeinen kysymys tieteellisesti. On rajallisia mahdollisuuksia saada tällaisia tietoja etukäteen. Minähän alussa jo sanoin, että olen täysin samaa mieltä tästä kysymyksestä ja huolenaiheesta. Eli millä tavalla voidaan ennakoida parhaalla, parhaalla mahdollisella tavalla nämä tilanteet ja tiedottaa niistä potilaille. No, geriatrian työryhmässä virastossa on vaikea löytää resursseja, koska Mehän tiedämme, että iäkkäämpi väestö käyttää samanaikaisesti hyvin runsaasti erilaisia lääkkeitä, eikä ole tietoa siitä, millä tavalla lääkkeet sitten vaikuttavat, kun niitä käytetään samaan aikaan. Ihmiskunnan ihmiskunnan historiassa ihmisten elinikä ei koskaan ole ollut näin pitkä. Ja tietysti on nyt on, onni, että meillä on tämä ongelma. No sitten genetiikka ja nanoteknologia. Niiden avulla voidaan havaita varhaisesti ja voimme arvioida, miten nämä lääkkeet vaikuttavat yhdessä. Ja tässä suhteessa kaikki tiedot otetaan huomioon ja otetaan mukaan päätöksentekoprosessiin. Sitten Bokrosin kysymys. Eli mitä me teemme kansainvälisesti? No, valtaosa toiminnastamme liittyy tarkastusten kapasiteetin vahvistamiseen. Minä aina toistan sitä, että kun toimin Italiassa, niin lähetin tarkastustiimin Aasiaan. Ja kun tiimini tuli sieltä takaisin, niin EMA-tiimi oli menossa sinne paikan päälle. Ja sen jälkeen meni sitten toinen tiimi. Ja meillä on ollut 3000 tarkistusta, ja jos me kaikki tarkastamme samoja kohteita, niin emme silloin käytä resurssejamme kovin tehokkaasti. Eli kansainvälisesti meidän täytyy nyt tehostaa toimintaamme. Meillä on komission tuki kapasiteetin vahvistamisessa. Sitten on tietysti monia yhteisymmärryspöytäkirjoja, luottamuksellisia sopimuksia. Meillä on paljon tällaisia välineitä käytössä ja me käytämme niitä kaikkia me laajennamme näitä komission toiminnalla ja meillä on hyvin tehokasta tietojenvaihtoa. Aivokallotulehduksen leviäminen Yhdysvalloissa esimerkiksi oli hyvä esimerkki tästä. Ja olemme saaneet kuulla, että tämä nyt on ollut hyvin rajoitettu rajallinen ongelma Yhdysvalloissa, mutta tämä on osoitus siitä, että kaikkia tietoja ei ole julkisesti saatavilla. Sitten rivasin, No varmaan jo vastasin kaikkiin näihin kysymyksiin, ainakin epäsuorasti. Pyydän anteeksi, jos jotain nyt jäi huomiotta. No, yksi asia, mistä puhuitte, on erityisen kiintoisa minun kannaltani, eli milloin näiden kliinisten testien tulokset julkistetaan. Te sanoitte, että tämä on julkisen edun mukaista ja olen tästä täysin samaa mieltä. Ja 22. marraskuuta sitten julkisesti käsittelemme näitä ongelmia ja toivottavasti saamme sitten aikaan parhaan mahdollisen tuloksen näiden tietojen julkistamisesta. No, Lepage kysyi suurin piirtein samasta asiasta. No, lisäksi puhuitte siitä, jos tuotteen poistaminen markkinoilta julkistetaan. No, tämähän otettiin huomioon lääkevalvonnan edellisessä uudistuksessa, eli tämä on nyt ihan lainsäädännössä. Eli kussakin jäsenvaltiossa on pakko perustella ja julkistaa lääkkeiden poisveto markkinoilta. No sitten kiitän Pirilloa ja Nistikoa heidän ystävällisistä sanoistaan ja toivottavasti en tulevaisuudessa tuota teille pettymystä. Ja pyydän anteeksi, jos jotain jäi nyt vastaamatta voin vielä sitten lähettää teille yksityiskohtaisempaa tietoa jälkikäteen. Herr Rase, ich glaube, Sie haben nichts No niin, varmaan mitään ei unohtunut. Te käsittelitte hyvin kattavasti kaikkia kysymyksiä. Ja tämä oli hyvin vaikuttavaa. Te aloititte työn vasta marraskuussa. Toivotan teille kaikkea hyvää ja kiitän siitä, että olitte tänään paikalla. Ja meillähän eilen keskusteltiin alustavasti siitä, että myöskin edustaja parlamentista voi käydä lääkevirastossa, mikäli tätä toivotaan. Ja haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta. Ja mehän haluamme aina parhaat asiantuntijat virastoihimme. jotta voidaan edistää yhteishyvää ja täytäntöönpanna lainsäädäntöä ja valvoa sitä. Mutta tämän välillä aikamoista tasapainoilua, niin kuin tänäänkin kävi ilmi, kun on erilaisia eturistiriitoja, mutta sitten kuitenkin pitää saada myöskin parhaat asiantuntijat käyttöön. Avoimuus on tietysti tärkeä asia, mutta avoimuuden jälkeen tulee sitten näkymättömät seikat. Ja tämä täytyy aina muistaa, kun vaaditaan lisää avoimuutta. Eli käytännössä sitten myöhemmin täytyy sitten pystyä toimiaan toimimaan ja yhteisen hyvän puolesta. Eli kiitos vielä teille ja tiimillenne ja myöskin meidän kollegoillemme hallintoneuvostosta. Kaikkea hyvää työllenne ja pysymme yhteydessä. Rod Berend pitää siitä varmasti huolen. Jetzt kommen No niin, sitten esityslistan kohta neljä. Terveydensuojelu, juomavedessä olevat radioaktiiviset aineet. Esittelijä on kollega Rivasi. Ja sitten lähdemme käsittelemään tätä mietintöä. Olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on kyse mietinnöstä neuvoston direktiiviehdotuksesta, jossa puhutaan kansanterveydestä ja juomavedessä olevista radioaktiivisista aineista, joka on tarkoitettu siis ihmisten käytettäväksi. Tämä koskettaa aivan ilmiselvästi meitä kaikkia, koska se tulee myös keskittymään radioaktiivisten aineiden keskittymiseen juomavedessä. Ensimmäinen asia tai ongelma on oikeastaan, mihin lainsäädäntöosioon tämä liittyy. Jos tarkastellaan tätä komission tekemää ehdotusta, te tiedätte, että meillä on direktiivi, vesidirektiivi 98, johon kuuluu kaikki epäpuhtaudet, myös toksiset kemikaalit. Komissio haluaisi vetää kaikki nämä radioaktiiviset aineet pois sieltä Sisällyttääkö se Euratom-lainsäädäntöön, erityislaudansäädäntöön. Tämähän vetoaa meihin kaikkiin. Meidän pitää reagoida. Se tarkoittaa sitä, että vesidirektiivin kyseessä ollessa siihen asenne tehdään normeja, jotka liittyvät toksisiin aineisiin, mutta kaikki mikä liittyy radioaktisiin aineisiin, niin se tulee Euratom-lainsäädäntöön, johon meillä ei ole yhteispäätösoikeutta. Minä pyydän nyt muutosta. Minä pyydän muutosta lainsäädäntömenettelyyn. menettelyyn Eli nämä radioaktiiviset osat liitettäisiin tähän vesidirektiiviin, direktiiviin 98. Ne kaikki normit, jotka käsittelevät radioaktiivisia aineita, liitettäisiin vesidirektiiviin. Ei ole minkäänlaista syytä eriyttää näitä kahta asiaa toisistaan. Tämä eilen pidettiin varjoesittelijöiden kokous. Lähes kaikki poliittiset ryhmät, kaikki poliittiset ryhmät olivat yhtä mieltä tästä muutoksesta, sen tarpeellisuudesta lainsäädännössä ensimmäinen kohta tässä. Toinen kohta käsittelee, te tulette näkemään sen sitten komission ehdotuksesta, se ehdottaa luonnolliset radioaktiiviset, keinotekoisista radioaktiivisista. Te tiedätte, että kun on kyse luonnollisista radioaktiivisista aktiivisuudesta, jollakin Euroopan alueella voi löytyä radiumia. Se ainakin esimerkiksi Ranskassa löytyy tästä baduat mineraalivedestä radio, radiumia. Eli on olemassa, olemassa jotakin säännöksiä, kuinka monta becquerelia per litra saa olla luonnollista radioaktiivisia aineita vesi, juomavedessä. Tehän tiedätte, että tämä luonnollisuus ei ole vaarallista. Luonnollinen radioaktiivisuus ongelmallinen ja ongelmaton. Mutta komissio haluaa tässäkin vetää nämä kaksi pakettia yhteen. Minä ehdotan tässä mietinnön laationa tässä kohtaa nyt eriyttää nämä. Meillä on luonnollista radioaktiivisuutta, pitää ryhtyä toimenpiteisiin, miten voitaisiin vähentää luonnollisen radioaktiivisuuden esiintymää. Sitten meillä on keinotekoinen radioaktiivisuus, joka pitää eriyttää, koska tämä keinotekoinen radioaktiivisuus pitää sisällään esimerkiksi ydinlaitosten jätteiden tuottamia kielteisiä vahingollisia aineita ihmisen elimistölle. Jos me yhdistämme nämä kaksi, luonnollisen ja keinotekoisen, jos ne kumuloituvat ja jos ei se esimerkiksi ylitä 0,1 millisiiverttiä per vuosi, niin silloin ei ole mitään terveydellistä riskiä. Mutta minä haluan tässä osoittaa teille tässä nyt, että on, tämä on kuitenkin ongelma. Jos nämä kaksi kumuloidaan, se tarkoittaa implisiittisesti sitä, että radioaktiivisuuden esiintymät vedessä hyväksytään ja sallitaan. Minä ehdotan näiden kahden eriyttämistä. Luonnollinen radioaktiivisuus yhtäältä, joka on 0,1 millisiiverttiä, ja keinotekoinen radioaktiivisuus, joka tulee olemaan vielä vähemmän, joka luku tulee vieläkin alempi. Jos löydetään jodia 37, löytyy kopolttia, se tarkoittaa sitä, että jossakin löytyy teollisuuslaitos, joka päästää jätteitä, näitä kyseisiä vaarallisia, terveydelle vaarallisia jätteitä veteen ja veden kiertoon. Minä olen työskennellyt säteilysturvalaitos laboratoriossa. Minä löysin radioaktiivista jodia ydinvoimalaitoksen alku, prosessin alkuvaiheessa. Ja kun tehtiin tutkimus, minä huomasin, että se tuli sairaaloista, joiden päästöt kulkeutuivat tänne, vaikka siellä oli kyseiseen tarkoitukseen varattuja kontteja, mutta ne kuitenkin kulkeutuivat joki virtaamiin Garonnejokeen, joka sitten kulkeutui tänne ydinvoimalaitokseen. Kolmas asia, tärkeä asia tässä direktiivissä on, ovat normit, keitä varten niitä laaditaan. Kun te tarkastelette komission ehdotusta, normit on laadittu aikuisille. Mutta kun puhumme vedestä, pullotetusta vedestä, niin kyllähän se koskettaa kaikkia ihmisiä, lapsia, pieniä lapsia, aikuisia, nuoria, kaiken ikäisiä eri väestöryhmiä. Jos puhumme tästä säteilysuojasta, meidän pitää kuitenkin kohdentaa se ensinnäkin kaikista hauraampaan väestön osaan, altistuvalle väen osaan. Ja tässä komission ehdotuksessa minä, minä olen tehnyt niin, olen tehnyt uuden ehdotuksen, joka olisi kaikista altistuvin ryhmä. Tässä erityisesti lapset ovat tässä mielessä. Jos normit määritellään yksivuotiaille lapsille, E, tai alle yksivuotiaille, eli äiti voi antaa tuttipullossa vettä, niin kyllähän tämä silloin äh, suojelee koko väestöä, koska lähdetään näin varhaisista ikäryhmistä liikkeelle. Mikä on mielenkiintoista komission ehdotuksessa? Se, on, se ei ole yhtäpitävä Euroopan Euratom-sopimuksen kanssa vuodelta 1998. Meidän pitää muuttaa näitä ikäryhmiä, ikärajoja. Komissio tulee kyllä puuttumaan peliin, jos tehdään normeja aikuisille, niin, niin miten ne suojelevat lapsia silloin, kun on kyse suoranaisesti lasten juomasta juomavedestä. Kolmas on tämä periaate saastuttaja maksaa tekemäni ehdotus pitää sisällä nämä keinotekoiset radioaktiiviset aineet, niin siinä olen sitä mieltä, että saastuttaja maksaa toimenpiteistä, minkä takia niitä löytyy niin paljon, minkä takia sieltä esimerkiksi löytyy niin paljon saastuttavaa radioaktiivista ainetta, miten se poistetaan. Ei kuluttajan käyttäjän kuulu maksaa sitä. Viimeiseksi on kyse valvonnasta jos ei ole radioaktiivisia lähteitä alueella, jossa suoritetaan valvontaa tai tarkastusta juomaveden laadusta, ei se, tar- ei se hyödytä sitten mitään laatia näitä toimenpiteitä. Oman kokemukseni perusteella voin sanoa, että ihan päinvastoin pitää toimia. Eli kun tehdään vesitoimenpiteitä, silloin pitää tehdä myös kemiallisia radioaktiivisia toimenpiteitä, mittauksia, mittauksissa voimme lähteä liikkeelle nolla referenssiluvusta ja tuolloin voidaan löytää keinotekoista radioaktiivisuutta, joka voi tulla kaatopaikasta, sairaalasta tai ydinvoimalaitoksesta. Jos ei löydetä mitään, niin silloin voidaan vähentää mittauksia toimenpiteitä, mutta ei tarkoita sitä, että jos ei ole mitään radioaktiivista lähdettä, ei tarvitse ryhtyä mittaustoimenpiteisiin ja tarkoituksiin. Meillä pitää olla referenssiluvut ja sen jälkeen sitten olla tilanteen vaatiessa joustavia. Tässä noin suurin piirtein tämän direktiivin keskeisimmät tekijät on erittäin tärkeää muuttaa lainsäädäntöä, koska jos me hyväksymme, ja tämä tulee olemaan tämä keskeinen pointti, jos me haluamme nyt muutoksia, ja jos me vetoamme Lissabonin sopimukseen, jos radioaktiivinen aines on kytketty vain Euratom-lainsäädäntöön, niin meillä ei ole minkäänlaista jalansia, minkäänlaista valtaa enää puuttua tähän laatimiseen. Meitä edes kuulla, me emme voi päättää. Eli meidän vastuu, meidän äänenpainomme tulee olemaan erittäin tärkeä tämän direktiivin etenemisessä. Team. Kiitokset tästä johdannosta aiheeseen ja nyt sitten varjoesittelijöille puheenvuoro. EPP-ryhmällä kollega Miroslav Mikolasic. Olkaa hyvä. No, Mikolasic, mutta olkoon. Kiitos puheenjohtaja. Käytän äidinkieltäni ja haluaisin sanoa, että meillä on ollut erittäin hyvä tapaaminen esittelijä Rivasin kanssa ja me olemme löytäneet yhteisen sävelen monissa asioissa, vaikkakaan nyt ei ihan kaikissa. Useimmissa periaatteissa, periaatteellisissa kysymyksissä me olemme olleet hyvin vahvasti samaa mieltä. Minä ja minun ryhmäni tukee tätä, on välttämätöntä. että me muutamme oikeusperustaa Tämä on vakava asia. Juoma, vesi, juomavesi, jota me ja meidän lapsemme juomme, se on hyvin tärkeä asia. Ja parlamentilla täytyy olla mahdollisuus yhteispäätösmenettelyyn tässä. Me haluaisimme tähän artiklan 192 kohdan joka on välttämätön yhteispäätösmenettelyä varten. Sitten on tiettyjä teknisiä yksityiskohtia, joista pitää puhua. On muutamia uusia asioita, jotka haluaisimme liittää tähän liittyen esimerkiksi radoniin ja pullo, pullotettuun veteen. Nämä ovat asioita, joita vielä pitää hieman hioa tarkistuu tarkistusten avulla. Sitten on myös kysymys näistä eri normeista lapsille ja aikuisille. Tässä voi helposti käydä niin, että vesijohto, vesi, jota me normaalisti käytämme, kun valmistamme esimerkiksi pienten lasten ruokaa, se ei saa, ei voi olla, ei saa olla minkäännäköistä riskiä, että tässä olisi jodia, radonia tai kesiumia tai jotain muuta radioaktiivisia aineita. Juoma veden täytyy sisältää vain pieni määrä näitä aineita. Nyt toivon mukaan seuraavassa keskustelussa voimme ratkaista nämä jäljellä olevat ongelmat ja eh, Rovari Vaasin kanssa olen samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi tavata asiantuntijoita. Mutta minä toivon, että, että ei ainoastaan yhtä asiantuntijaa, vaan myös muita lisää asiantuntijoita, kuten esimerkiksi lääkäri, joka voisi auttaa meitä – ja valaista meille näkökulmia siitä, millä tavalla nämä aineet vaikuttavat ihmisiin, erityisesti lapsiin. Me tukisimme tällaista prosessia ja sen vuoksi täytyy ehkäpä muuttaa myös aikataulua Me tarvitsemme siis enemmän aikaa tälle mietinnölle. Ja me tuemme tätä saastuttaja maksaa periaatetta. Tämä on minulle henkilökohtaisesti tärkeää. Ja myös valvontaa täytyy tukea. Se on ihan ehdottomuus ja meidän tulee olla todella ankaria tässä. Kiitos. Sitten seuraava varjo esittäviä SND-ryhmästä Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijää Rivasi hänen erinomaisesta työstään. Mietintö on hyvin rakennettu ja se hyvin osoittaa sen, että me tarvitsemme vahvempaa valvontaa liittyen juoma, ihmisten käyttämään juomaveteen. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että EU-lainsäädännön johdonmukaisuudenkin vuoksi tätä asiaa pitäisi käsitellä Lissabonin sopimuksen alaisena. Pidän myös hyvänä tätä mietintöä luonnoksen jakoa kahteen osaan liittyen luonnolliseen ja keinotekoiseen radioaktiivisuuteen juomavedessä. Toinen näkökulma, johon tulen tekemään tarkistuksia, liittyy siihen, että meidän on parannettava avoimuutta kuluttajille. Kuluttajasuoja on yksi minun tärkeimpiä huolenaiheeni Kuluttajien täytyisi saada hyvällä tavalla tietoja radioaktiivisista aineista, tilanteesta ja heidän juomavetensä laadusta koko Euroopan unionissa. Ottaen huomioon, mitä nyt Japanissa tapahtui Fukushiman ydinvoimalassa, niin jäsenvaltioiden tulisi ottaa käyttöön ohjeet siitä, miten nopeasti tiedotetaan ihmisille tällaisista tapahtumista. Sen lisäksi me tarvitsisimme jonkinnäköisen keskuksen, johon raportoitaisiin kaikki ongelmat liittyen radioaktiivisiin aineisiin tai jätteisiin. Ja mitä tulee sitten jäsenvaltioiden menetelmiin, joilla ne valvovat radioaktiivisuutta vedessä ja maaperässä, niin minusta olisi parasta, että unioni saisi tällaisen parhaiden käytäntöjen oppaan valvontamenetelmistä. Ja sitten vielä lopuksi, jäsenvaltioilla pitäisi olla kaksi vuotta aikaa toimeenpanna tämä direktiivi yhden vuoden sijaan, kuten alkuperäisessä esityksessä sanotaan. Kaksi vuotta antaisi jäsenvaltioille tarvittavan ajan tasaistaa kaikki se tekniikka, mitä tarvitaan esimerkiksi laboratorioissa, sekä myös muuttaa jo voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä. Kiitos. Kiitos. Sitten Alden varjoesittelijä, herra Panajotos, ei ole paikalla. Richard Seva. Vuoden meppi, onnittelut. Onnittelut, onnittelut vuoden mepille. Kiitos. Kiitos äh, kollegoille, jotka äänestivät minua. Haluaisin painottaa, että täällä Envissä minusta meillä on erittäin hyvää ryhmät ylittävää yhteistyötä ja sitä minä äh, olen myös lyhyessä puheenvuorossani silloin äh, painottanut. Minusta tämä on huippuvaliokunta ja me teemme, täällä on erittäin mukava tehdä yhteistyötä kollegoiden kanssa ja nyt sitten asiaan. Kollega Riva Rivasi on tehnyt erittäin hyvän mietinnön olen oikeastaan lähes täysin samaa mieltä sisällöllisesti, varsinkin liittyen hänen kritiikkinsä valittuun oikeusperustaan. Olen hänen kanssaan sataprosenttisesti samaa mieltä. Ja komissio on tässä todellakin yrittänyt asettaa parlamentin syrjään ja estää meitä käsittelemästä näitä valvontakysymyksiä. No, meillä on tässä erittäin, meillä pystyy tätä helposti nyt vertailemaan, koska minä olen esittelijä äh, tämän toisen vesilainsäädännön äh, parissa. Eli kun me puhumme nyt vielä juomavedestä, niin se on vielä tärkeämpää kuin jos me puhumme kokonaisvesivoimavaroista. Mutta meillähän täytyy olla äh, yhteispäätösmenettely näissä kaikissa vesiasioissa. Meillä on se tässä minun mietinnössäni, mutta meidän täytyy voida tätä todellakin käsitellä yksityiskohtaisesti ja se, että nyt yhtäkkiä tämä juomavesikysymys onkin Euratom-sopimuksen alainen, on ihan uskomaton, koska ihmisten terveys on todella tärkeää. Ja tässä jäsenvaltioilla oli ihan järkyttävän vapaat kädet valita esimerkiksi, kuinka valvotaan, mitä valvotaan ja miten he toimivat. Ja se ei todellakaan vastaa sitä, mitä me täällä Euroopan parlamentissa haluamme ja odotamme sen vuoksi, että tätä kautta ei saada annettua sitä tarvittavaa suojelua. Sen vuoksi meidän täytyy vaatia, että oikeusperusta vaihdetaan niin, että se on Lissabonin sopimuksen 192 alainen, kuten me juomavesidirektiivissä vaadimme. Joten en todellakaan nyt ymmärrä komission perusteluita. Radioaktiivisuus, oli se nyt sitten keinotekoista vai luonnollista, niin sillä on samat vaikutukset. Mutta on totta, kun kollega Rivasi sanoo, että se, että enemmän olisi hyvä pitää erillään ja sitä kautta myös tavallaan tehdä tällaista lähdetutkimusta. Ja tässä olen hänen kanssaan samaa mieltä. Me tarvitsemme tähän toimenpiteitä. Kollega Miko omassa puheenvuorossaan toi esiin sen, että meidän täytyy äh, tässä tukea kaikkein heikointa osaa yhteiskunnan väestöstä äh, jos eh, on kysymys eh, jostain muusta elintarvikkeesta, mutta kun on kysymys, jäse, kun on kysymys eh, juomavedestä, jota ei voida välttää, joka on välttämätöntä esimerkiksi ajatellen raskaana olevia naisia ja pieniä lapsia, niin täytyy huomioida silloin se, että, että rajat täytyy laskea lasten mukaan eikä aikuisten mukaan. Joten se on hyvä tässä ehdotuksessa. Minä uskon, että meidän täytyisi äh, myös seurata tässä näitä prioritaarisia aineita, sitä mietintöä, koska kun on kysymys kansanterveydestä, niin me tarvitsemme kunnollisia valvontamenetelmiä, eikä tällaista slalomia, missä valitaan sitä sun tätä. Eli jos jäsenvaltiot eivät jotakin eivät ole jostain jotakin tiettyä mieltä. Ei sillä tavalla voi määritellä mitään, vaan se täytyy olla laillisesti ja selkeästi määritelty. Ja minä olen ihan vakuuttunut, että me tässä valiokunnassa tulee olemaan vakaasti tämän mietinnön takana. Kiitokset ja sitten Corinne Lepage. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Onnittelen mm, Rova Rivasia tästä laadukkaasta mietinnöstä, jota jota voin vain tukea kokonaisvaltaisesti. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. Juoma, veden laatu ja mitä aineita juomavedestä löytyy, toksisia aineita, radioaktiivisia aineita. Mielestäni tämä mietintö kulkee aivan oikeaan suuntaan, mitä minun tulee. Minä en ole varjoesittelijä, tuen ryhmässä tätä ryhmän, ryhmäni nimissä tuen täysin rinnoin tätä mietintöä ja kaikkien sit siinä olevia ehdotuksia tuen myös kokonaisvaltaisesti. Dank, Frau Kollegin. Kiitos. Sitten Judith Merkis, joka juuri saapui paikalle. Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitokset eh, esittelijälle hyvästä mietinnöstä, hyvästä yhteistyöstä ja siitä, että pyritään parantamaan tätä asetusta. Olen samaa mieltä tästä oikeusperustasta, jota esittelijä on ehdottanut. Eli, eli sen täytyy jäädä parlamentin valvovan katseen alle, eikä sitä saa siirtää Euratomille. Miksi? No sen vuoksi, että sen täytyy olla johdonmukainen juomavesidirektiivin ja pohjavesien kanssa, koska kysymys on siitä, että meidän täytyy suojella kaikkia vesilähteitä, radioaktiivisia äh, päästöjä ja saastetta vastaan. On erittäin hyvä, että tässä Euroopan komission toisessa versiossa radon on otettu mukaan samoin kuin pullotettu vesi. Mutta on tärkeää huomioida myös se vesi, mitä käytetään elintarvikeketjussa ja elintarviketeollisuudessa – ja kuten esittelijä sanoo, olen samaa mieltä hänen kanssaan, on välttämätöntä huomioida myös yhteiskunnan heikoimmat, eli lapset, ei ainoastaan aikuisia. On tärkeää, että kuluttajat saavat hyvää informaatiota juomavetensä laadusta, ja mikäli jokin menee vinoon tai pieleen, niin silloin jäsenvaltioiden on ryhdyttävä toimiin välittömästi ja palautettava juomaveden laatu. Minä uskon, että sekä esittelijä että varjoesittelijät että ITREN lausunto tulevat olemaan näiltä osin täysin samankaltaisia ja yhdessä saamme aikaan parempaa lainsäädäntöä tältä osin. Und jetzt möchte Vertreter der Kommission. Kiitokset ja nyt sitten komission edustaja Augustin Janssens joka on radioaktiivisen yksikön päällikkö. Olkaa hyvä, herra Janssens. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin komissio arvostaa tätä suurta määrää työtä, jota tämän mietinnön parissa on tehty. Me tutkimme yhä vielä näitä asioita ja pyrimme arvioimaan näitä tarkistuksia, joita on ehdotettu. Pääasia tässä kuitenkin on perus, tai tämä oikeusperusta ja se, että se kuuluisi Lissabonin sopimuksen alaisuuteen ennemmin kuin Euratomille. Esittelijän argumentit perustuvat niin kutsuttuun Belletin mietintöön, jossa lähdetään 39,54 kautta 87 euroton oikeusperustasta. Mutta tässä mietinnössä mentiin huomattavasti pitemmälle. Minä muistuttaisin myös, että tässä mietinnössä oikeusasioiden valiokunta Euroopan parlamentissa teki lähinnä suosituksen – eikä mitään eikä ottanut mitään oikeudellista kantaa tähän. Komissio toisaalta haluaa pitää kiinni siitä näkemystä, että Euratom-sopimus luu kolme, sen pitäisi olla oikeusperusta kaikille, kaikille asioille, joissa käsitellään ionisoivaa säteilyä tai radioaktiivisia aineita. Oikeus perustan valinta johti siihen, että te haluaisitte myös poistaa kaikki viittaukset Euratom-sopimuksen 96-26 esimerkiksi tarkistukset 4 ja 16, ja tämä on ikävää, koska de facto – sitä kautta vähennetään valvonnan tasoa, kun ohitetaan se periaate, että kaikkien määrien pitäisi olla niin matalia kuin mahdollista, eli ei ole minkäännäköistä lupaa saastuttaa niin pitkiin, korkeisiin määriin kuin tämä indikatiivinen annos. Mitä tulee sitten tähän luonnolliseen ja keinotekoiseen säteilyyn, ei ole mitään tieteellistä perustaa tällaiselle jaolle. Sama koskee myös, äh, tai siis näitä ei löydy minkäännäköisistä suosituksista tai turvallisuusstandardeista. Tätä jakoa käytetään oikeuttamaan äh, keinotekoisen keinotekoisen äh, saastumisen määrää, joka on siis 10 äh, millisiiverttiä. Mitä tulee juomaveden, juomavesivarastoihin, äh, niin tämä valvonta, jota tehdään, on ihan täysin Euratom-sopimuksen mukaista ja riittävää sen perusteella artiklojen 25-38 pohjalta, joten nämä tarkistukset, eh, niitä me emme voi hyväksyä. Jotkut näistä ehdotetuista tarkistuksista eivät koske ainoastaan yleisellä tasolla radioaktiivisiin aineisiin, vaan ne ohittavat 1998 direktiivin, ja minkä vuoksi sitten radioaktiivisilla aineilla pitäisi olla erilaiset perustelut kuin kemikaaleilla. Esimerkiksi mitä tulee informaation saatamiseen, saastuttaja maksaa periaatteeseen ja vähemmän tärkeisiin teknisiin vaatimuksiin, joita mietinnössä esitetään. Sen lisäksi sen enempää yksityiskohtaisesti tarkistuksia käsittää vähättelemättä kysymys siitä, kuka arvioi tämän annoksen, säteilyannoksen. No, tämä direktiivi perustuu aikuisiin ja se menee näiden perus suositusten mukaan, mutta niissä vaaditaan, että se suositus olisi ikäluokkien mukainen. Mutta tässä direktiivissä me olemme ottaneet vain tällaisen indikaattorin, joka viittaisi mahdollisiin ongelmiin juomavesivarannoissa. On totta, että pienet lapset ovat alttiimpia radionuklideille kuin aikuisemmat. Mutta tässä nyt kuitenkin on koko kaari otettava huomioon. Eli jos tämä on uhka ainoastaan, jos on liian kauan alttiina näille saastuneille lähteille. Ja mitä tulee tähän lisäriskiin pienille lapsille, se ei ole kovinkaan merkittävä. Ja sitten edustaja Riva Sii sanoi, että meidän on vahvistettava valvontaa yhdessä kaikkien kemikaalien kanssa ja ohittaa muut informaatiolähteet. Kuten sanoin, primäärilainsäädännössä artiklassa 356 Euratomissa meillä on jo kattava kaikkien radioaktiivisten aineiden, aineiden valvonta kaikissa ympäristössä. Jokivesi, peru, pohjavesi, juomavesi. Ja tämä yhdessä geologisen informaation kanssa antaa tarpeellisen perustan väittää, että ei tarvita mitään lisävalvontaa. Tämä kaikki informaatio on olemassa jo. Eli tässä ei ole mitään potentiaalia, että tämä rikkoisi mitenkään veden laatua. Kiitos herra puheenjohtaja. Voinen lopettaa tähän. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä esittelijä saa puheenvuoron. Eli Rivasi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksikin haluan kiittää kollegoja näistä suurista linjauksista mietinnöstä. Minä uskon, että vallitsee yksimielisyys nimenomaan siitä, että oikeusperustaa pitää muuttaa. Olen pahoillani, että komissio on päin täysin toisilla linjoilla ja vastustaa sitä. Jos sallitte, arvoisa komission edustaja, kun te kerrotte ja sanotte, että Euratomen ö, tasolla se on rajatumpaa, niin kun katsoo yksityiskohtia, niin kyllä tässä mennään paljon pidemmälle. Muutama esimerkki voi valaista asiaa olisi ihan mahdotonta ajatella, että kun meillä on vuodelta 1998 juomavesidirektiivi, jossa puhutaan nimenomaan näistä kemiallisista toksista aineista, jossa sanotaan, että pitää vähentää kaikkia syöpäperäisten aineisten esiintymistä. Ja kun sitten kuitenkin halutaan, otetaan ne pois siitä ja tehdään toinen direktiivi, niin eihän tässä, tässä ole mitään yhteneväisyyttä. Euratom ha, ei halua, että parlamentilla olisi yhteispäätösmenettelyoikeus. Te haluatte sen takia rajoittaa tätä ö, alaa. Kun te sanotte, että se on rajatumpaa ja samanaikaisesti kuitenkin kaikki annetut normit liittyvät vain aikuisiin, samalla te myönnätte itse, että joistakin radioaktiivisista aineista altistuvin ryhmä ovat lapset, pienet lapset. Jos ajattelemme juomavettä, saastunutta, on, on siis löydetty saastuneisuutta juomavedessä, niin sehän vaikuttaa koko lapsen elämään, elämän kaareen. Jos ajatellaan esimerkiksi Tchernobylin kroonisia vaikutuksia, se oli paikoin ehkä heikkoa, mutta sieltä löytyi vakavia vaikutuksia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ei tämä mitenkään edesauta teidän tekemäänne analyysiä. Viimeiseksi puhuitte valvonnasta, että meillä on kaikki tarvittava etukäteistieto Tämä on kyllä aika uskomatonta puhetta. Kun minä itse katson, mitä tapahtui Trikastiinissa, yksi tapaus riitti siihen toteamaan, että ihmisten käyttämä juomavesi on ollut saastunut jo 20 vuoden ajan. Tiesikö komissio tästä, että oli 20 vuoden ajan vesi saastunut ja se oli peräisin uraanista tuolta alueelta? Jos aiotaan tätä teollisuuden saastuttamaa toisen alueen juomavettä. Kukaan ei ollut tietoinen siitä, kun valvotaan juomavettä, niin silloin meidän pitäisi öö, saada kaikki radioaktiiviset elementit listattua ja tutkittua. Toivottavasti kaikkien kollegojen, täällä olevien kollegojen avulla pääsemme yksimielisyyteen siitä, että vakuututte oikeusperustan muuttamisen tärkeydestä. Toivottavasti komissiossakin teidät saadaan vakuuttuneeksi siitä, että te mitä te nyt ehdotatte meille ei suojele riittävästi Euroopan kansalaisia. Vielen Dank. Kiitoksia. Mietinnöstä. Kahdeskymmenes marraskuuta on määräaikatarkistuksen jättämiselle. Ja sitten oikeusperustaa pitää vielä muuttaa ja ottaa huomioon myöskin oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunto. Ja kolmas tammikuuta alustavasti äänestämme tässä valiokunnassa. Ja sitten maaliskuun täysistunnossa on sitten loppuäänestys. Mutta nämä ovat siinä vain suuntaan antavia päivämääriä. Eli kiitoksia tästä keskustelusta ja näistä mielenkiintoisista puheenvuoroista. Seuraavaksi siirrymme esityslistalla kohtaan viisi ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuus ja kyseisten lääkkeiden sisällyttäminen yleisen sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien piiriin. Esittelijä on kollega Parvanova ja hän saa aivan ensimmäisen puheenvuoron. Kollega, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi toivottaisin tai totesin, että komission ehdotus on hyvä. Siinä on oikealla tavalla analysoitu lääkemarkkinoiden tämänhetkistä tilaa. Ja siinä on puhuttu myöskin ongelmista, ei pelkästään rahoituksellisista. Siinä on puhuttu myöskin siitä, mitkä viranomaiset päättävät hinnoittelusta lääketuotteiden osalta. Aluksi haluaisin muistuttaa siitä, mistä tässä ehdotuksessa on kyse – ja mistä siinä ei ole kyse, koska tähän on liittynyt kaikenlaisia huhuja. Nyt puhutaan avoimuudesta kansallisella tasalle, tasolla, kun säädellään lääkkeiden hintoja ja sitä, että ne otettaisiin mukaan yleisiin sairausvakuutusjärjestelmiin. Eli tässä ei käsitellä hinnoittelupäätöstä. Sehän on kansallisten viranomaisten ja jäsenvaltioiden asia. Tässä ei puhuta hintojen harmonisoinnista lääkkeiden osalta EU:ssa tai sitä, että ne otettaisiin mukaan eurooppalaiselle listalle. Sehän olisi ristiriitaista, kun ajatellaan lääkemarkkinoita Euroopassa, koska mitään lääkkeiden yhtenäismarkkinoita Euroopassa ei ole. Tässä ei puhuta myöskään lääketurvallisuudesta. Sitä on käsitelty muissa laeissa Euroopassa – esimerkiksi markkinalisensseistä tai lääkevalvonnasta. Ja sitten mitä tulee korvauksiin ja hintoihin, olemme keskittyneet tehokkuuteen ja lyhyen ja keskipitkän välin toimiin. Eli meidän pitää nyt keskittyä minimivaatimuksiin, jotta voidaan varmistaa oikeusvarmuus ja avoimuus kansallisen viranomaisen tasolla, jotta voidaan edistää lääkkeiden tuotantoa ja niiden ja vaihtoehtoisten lääkkeiden saattamista markkinoilla, jotta voidaan edistää uusien lääkkeiden kehittämistä. Ja tavoitteena tässä laissa on helpottaa sitä, että kaikki eurooppalaiset potilaat saavat kohtuuhintaista hoitoa. Ja haluaisin hiukan selventää sitä, että tässä ei ajatella teollisuutta, vaan potilaita ja kansallista lainsäädäntöä. Eli nyt lyhyesti sitten tärkeimmät kohdat mietintöluonnoksestani. Ensinnäkin haluamme vahvistaa avoimuutta päätöksenteon osalta, ei pelkästään menettelyissä, vaan myöskin päätöksenteossa, eli 3, 90, 18, 22, 31, 32, 33 ja 38 tarkistukset liittyvät tähän. Avoimuus on yhteiskunnassa entistä tärkeämpää, erityisesti mitä tulee hinnoitteluun ja lääkkeiden korvauksiin. Ja siksi ehdottaisin lisätoimia ja sitä, että viranomaisten täytyy paljastaa nimet ja julist- etujulistukset niiden asiantuntijoiden osalta, jotka ovat tehneet päätöksiä. Tämän uusi artikla, tarkistus 38, että on usean kertaan tästä on puhuttu tässä valiokunnassa eri virastojen osalta. Eli ehdottomasti nämä etusidonnaisuudet on paljastettava. Sitten kriteerit, joita käytetään hinnoittelun ja korvausten perustana. Ja sitten 2 ja 12 tarkistukset liittyvät vaikutusalaan. No sitten julkisiin hankintoihin liittyvät lääkehankinnat on katettu muissa lainsäädännön osissa. Meidän pitää toimia joustavasti täytyy ottaa huomioon sopimussuhteet ja täytyy katsoa myöskin sitä, että viranomaisilla täytyy olla riittävästi aikaa. Ja tavoitteenahan on mahdollistaa se, että lääkkeitä voidaan toimittaa potilaille tietyin ehdoin. Sitten teknologia, arvost, arviointi, tarkistukset 414. Arvostan komission ehdotusta, mitä tulee näihin erilaisiin aikatauluihin hinnoitteluiden ja lääkkeiden korvausten osalta. Tällä tavalla on lisäaikaa jäsenvaltioille, kun ne arvioivat lääketieteellistä teknologiaa ja tällaista työtä tehdään silloin, kun rajat ylittävä terveydenhuoltosäännöstö astuu voimaan ensi vuonna – meidän pitää myöskin arvioida kansallisia menettelyitä, jotta voidaan varmistaa oikeusvarmuus ja johdonmukaisuus viranomaisille, kun ajatellaan tätä direktiiviä. Ja meidän pitäisi toimia rohkeasti, koska Euroopan komissio järjestää erilaisia työryhmäkokouksia ja kansalliset viranomaiset voivat sitten toimia teknisesti ja hallinnollisesti, mutta myöskin muilla tavoin. Sitten siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä. 2009 tehtiin kysely, siihen liittyvät tarkistukset 36 ja 37. Eli komissio on tehnyt ehdotuksia, jotta tällä tavalla voidaan päivittää lakeja 2009 kyselyn pohjalta täytyy välttää viiveitä lääkkeiden saattamisessa markkinoille, ja osa näistä viiveistä on liian pitkä, ja yli 700 päivää, siis noin kaksi vuotta. Tässä kyselyssä otettiin huomioon se, ettei arvioida uudelleen asioita, jotka on mainittu artiklassa 13, eikä puututa tekijänoikeuksiin artiklassa 14. Artiklan 13 osalta haluaisin kuitenkin puhua lausekkeesta, jonka ei pidä estää sitä, että tietoja voidaan päivittää tai luoda uusia tietoja. Sitten aikataulu vaihtoehtolääkkeille, tarkistukset 2021. Ne on lyhyempi aikataulu vaihtoehtolääkkeiden markkinoille olisi eduksi sekä potilaille että sosiaaliturvajärjestelmille. Mutta täytyy kuitenkin ottaa huomioon erityiset toimet, kun päätetään korvauksista ja hinnoittelusta. Ja siksi ehdotetaan, että että olisi 25 plus 25 eikä 15 plus 15. Sitten suhteellisuusperiaate 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ja 40 tarkistukset. Tässä on ehdotettu, että näitä aikatauluja pidennetään. Komission ehdotusta tulisi muuttaa, jotta voidaan tehokkaasti panna täytäntöön näitä sääntöjä. Ja kansalliset viranomaiset saisivat liikkumavaraa ja autonomiaa, jotta ne voivat noudattaa direktiivin vaatimuksia. Eli tämä menettely silloin, kun ei noudateta näitä aikarajoja, pitäisi olla hallinnollinen, artikka 8, ja mikäli on perusteettomia viiveitä, niin sitten toimimme kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Eli ehdottaisin, että poistetaan tämä kohta näistä kor- sakkomaksuista ja rangaistusmaksuista. Ja artiklassa 16 on puhuttu kansallisista toimista, jotka menevät komission tavoitteiden yli ja siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä, artikla 18.2. Siinä on jo riittävä tiedonsaantivalvollisuus, joka liittyy lainsäädännön täytäntöönpanoon direktiivin osalta, ja ehdottaisin, että artikla 16 poistetaan, jotta voimme enemmän luottaa jäsenvaltioiden hyvään tahtoon. Haluaisin kiittää nyt komissiota, erityisesti yritysasioiden pääosastoa, erittäin hyvästä yhteistyöstä, kun olemme selvittäneet tärkeimpiä kantoja tämän lainsäädännön osalta. Ja haluaisin myöskin kiittää puheenjohtajavaltiota Kyprosta hyvästä yhteistyöstä, erityisesti siinä, että olemme neuvoston välittäneet oikeita viestejä ja olemme selventäneet näitä pelottavia myyttejä, jotka liittyvät tähän lainsäädäntöön, ja haluan kiittää myöskin valiokunnan sihteeristöä. Nyt sitten haluaisin kuulla kollegoiden ja varjoesittelijöiden mielipiteitä tästä mietintöluonnoksesta. Kiitos. Dank und... Kiitoksia. Kiitokset myöskin sihteeristölle. Joskus heidät unohdetaan, kun valmistelemme mietintöjä. Onneksi tämä nyt tuli esille. Ja sitten varjoesittelijät ensin EPPstä Kukovic, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Avoimuus on hyvin tärkeää. Kansalaiset luottavat meihin avoimuuden pohjalta. Ja minä pitäisin erittäin hyvänä tätä esittelijän työtä ja komission työtä. Voin tukea suurinta osaa tämän mietintöluonnoksen ehdotuksista, mutta minulla on kuitenkin tässä muutamia kommentteja, ehdotuksia ja muutoksia. Ehdotan yleisellä tasolla muutamia niistä. Mitä tulee johdanto-osan kappaleeseen 15 komission ehdotuksessa, niin haluaisin painottaa, miten tärkeää on se, että jäsenvaltioilla on toimivaltuudet pyytää informaatiota eh, liittyen näihin eri lääketuotteisiin, paketteihin tai liittyen teollis- ja tekijänoikeuksiin. Tätä oikeutta ei tule ottaa pois valtiolta. Mitä tulee esittelijän ehdotukseen muuttaa termin bioekvivalentti eh, termiksi eh, biosamankaltainen tuote, niin haluaisin viitata tämän toimen mahdollisiin seuraamuksiin potilaille. Meidän tulisi sitä miettiä. Pidän myös hyvänä esittelijän ehdotusta tehdä tiedotusmenettelyt ja päätöksenteko avoimemmaksi ja saatavammaksi suurelle yleisölle. Sitä huolimatta minun täytyy painottaa tai tuoda esiin huolenaiheeni johdanto-osan kappaleen 15b ja 9a perusteella. Minusta asiantuntijoiden nimiä ei pitäisi äh, julkaisti. Miten suuri paine voisi syntyä näiden äh, asiantuntijoiden suuntaan? Sitä meidän pitäisi miettiä. Minusta tämä ei ole hyväksyttävää. Sen lisäksi me emme voi tehdä, antaa kaikkea informaatiota saataville, koska meidän täytyy myös huomioida kilpailukyky. Pidän hyvänä esittelijän halua pidentää geneeristen lääkkeiden määräaikaa ja poistaa joitakin artikloja. Minä ehdotan, että olisi hyödyllistä yksinkertaistaa ja yhtenäistää näitä aikatauluja muiden lääkkeiden kanssa – tulen tämän kaiken esittämään lukuisissa tarkistuksissa. Parempi saatavuus, kaikille, e- lääkkeiden saatavuus kaikille EUn kansalaisille on tärkeää. Johdantoosan kappaleessa tulen mainitsemaan ha- pienten markkinoiden haavoittuvuuden sekä se, että on oltava kaikkien lääkkeiden kaikki lääkkeet on oltava saatavilla näillä pienilläkin markkinoilla. Haluaisin kiittää erittäin hyvästä työstä ja myös selityksistä komission puolelta. Haluan kiittää myös esittelijää, joka on tehnyt hyvää yhteistyötä tämän direktiivin puitteissa ja toivon, että jatkamme näin edelleen. und da möchte ich der Kollegin Schilders das Wort geben. Sie ist die Kiitoksia sitten SND-ryhmän varjoesittely, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Uh, Kiitoksia. Kiittäisin esittelijää ja komissiota ja sihteeristöä tästä työstä. Tässä on vaikea löytää tasapaino jäsenvaltioiden oikeuden välille järjestää terveydenhuoltojärjestelmänsä ja ottaa huomioon sitten EUn lisäarvo tällä alalla. Ja sitten potilaiden edut täytyy myöskin ottaa huomioon. Kaikki potilaat varmasti katsovat, että heillä on oikeus saada ajoissa turvallisia ja tehokkaita lääkkeitä. Potilaita ei pidä estää saamasta tällaisia lääkkeitä ajoissa. Direktiivi on hyvä, jos se parantaa päätöksentekojärjestelmää ja korvaus- ja hinnoittelujärjestelmiä, varmistamalla se, että niiden lisäarvoa arvioidaan. Joissain jäsenvaltioissa hinnoittelu- ja korvauspäätökset ovat usein kestäneet hyvin pitkään, ja tätä ei enää voida tällä hetkellä perustella. Ja tästä koituu suuria eroja, kun ajatellaan hoitoa ympäri EUta. Ja meidän pitää vähentää tällaista epätasa-arvoisuutta. Meidän täytyy kuitenkin kunnioittaa kansalaisten, viranomaisten, oikeutta järjestää terveydenhuoltoa ja ymmärtää Euroopan terveysjärjestelmien eroja ja myöskin vaikea rahoitustilanne tällä hetkellä. Tämä direktiivi ei kuitenkaan tee hinnoittelusta avointa EU:ssa. Ja hinnoittelun salaisuus ja hintojen määrittelyprosessi rajoittavat hintojen vertailua. Esimerkiksi Irlannissa omassa maassani on maksettu korkeimpia hintoja Euroopassa lääkkeistä viime vuosikymmeninä. Ja mediassa puhuttiin siitä, että jotkut patenttilääkkeet maksoivat jopa 50 prosenttia enemmän Irlannissa kuin Isossa Britanniassa. Tällaista ei voida hyväksyä eikä tämä ole kestävää. Kun ei tiedetä, mitä muut maksavat jäsenvaltiot, eivät voi neuvotella alhaisimmasta hinnasta, ja hintaneuvottelut ovat tehokas tapa rajoittaa lääkekuluja ja hintojen avoimuus ja tietojen vaihto ovat tärkeitä, jotta kaikki saavat kohtuuhintaisia lääkkeitä Euroopassa. Meidän pitäisi tukea tietokantaa Euroopassa, jota monet jäsenvaltiot käyttävät hintojen vertailussa. Ja sitten meidän täytyy lisätä muillakin toimilla avoimuutta ja komissiossa ja jäsenvaltiossa pitoihin. Direk- direktiivin uudistamisella halutaan saada geneerisiä lääkkeitä nopeammin lääk- markkinoille, jotta voidaan säästää lääkekuluissa. Ja meidän pitää myöskin lyhentää näitä aikatauluja, mutta aikarajat eivät ehkä ole kaikissa jäsenvaltioissa realistisia. Esimerkiksi tämä kuulemismenettely Alankomaissa pitää ottaa tarkastelun kohteeksi. Ja tuen esittelijää sen suhteen, että sakot pitää poistaa jäsenvaltioilta, jotka eivät pysy aikatauluissa, ja nämä tiukat raportointivelvollisuudet pitää myöskin poistaa. Ja patenttiyhteydet pitää myöskin poistaa, kuten komissio on ehdottanut, ja pitää katsoa lisätoimia, joiden avulla voidaan edistää jäsenvaltioiden avoimuutta. Ja odottelen innolla yhteistyötä kaikkien kanssa tulevina viikkoina. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Rivasi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollega Parvanovalle hän tässä työstää työnormeja suhteessa direktiiviin. Tässä on kuitenkin kohtia, jotka ovat hyvin ongelmallisia avoimuudesta, kun lähdetään määrittelemään lääkkeiden hintoja. Komission ehdottama direktiivi normaalisti takaa nopean, pääsyn lääkkeeseen. Potilaat saavat nopeasti lääkkeitä käsissä, mutta tässä akuussa on kuitenkin kyse farmakologisesta kilpailukyvyn logiikasta sairauden ja sairaiden kustannuksella, kuten esittelijä sanoo artikla 13 on erittäin ongelmallinen, koska se vähentää nämä korvausajat, korvausviiveet, kun on kyse uusien lääkkeiden hinnoista. Se tulee myös heikentämään arvioinnin tasoa ja vaikuttamaan niistä koituviin, päätö, niistä koituviin seuraamuksiin ja päätöksiin. Meillä on jäsenvaltioita, jotka eivät pysty enää uudelleen arvioimaan vaikutuksia. Mielestäni tämä on Rouva Parvanovan ansioksi luettava. Hän on erittäin hyvin tuonut sen esille, mutta sitä ei missään nimessä voida hyväksyä komissio menee vieläkin pidemmälle kuin mihin sillä on valtuuksia ja oikeuksia, kun se ennakoi suhteettomia sanktioita, kun on kyse toimivaltaisten viranomaisten omaamista aikarajoista ja viiveistä. Tässä valitsee epätasapainoa, koska jotkut ovat sanoneet, että pitää paremmin tasapainottaa tilanne asia, koska jäsenvaltiot saavat hyvin tiukkoja vaatimuksia pitää tyhjentävästi perustella firmoille ja, komissioiden ja, ja komissiolle perusteet korvausperusteluista, mutta ö, näille yritykset saavat joitakin oikeuksia, että voivat millä hetkellä tahansa vaatia peräänkuuluttaa hintojen nostamista lääkkeiden hintojen nostamista. Jos me lähdemme tässä puhumaan lääkkeiden hintojen määrittämisestä, pitäisi lisätä, että hinta ja lääkkeiden korvaukset liittyvät, perustuvat ennen kaikkea lääkkeen lisäarvon. Komissio tässä on miettimässä, että korvataan enemmän lääkkeistä, jos meillä on todella terapeuttista lisäarvoa, joka on voitu todeta tämän lääkkeen tarjoavan. Rouva Parvanolle heitän tässä nyt yhden kysymyksen. Pientä selkeyttämistä olisi vaadittava. Onko tässä mahdollisuus päästä hyvään lopputulokseen? Ainakin mitä olen kuullut, niin neuvosto vastustaa tätä. Jo potilasdirektiivissä kävi näin. Pitääkö meidän kohdentaa kaikki energiamme? Minä ainakin olen vapaaehtoinen toimimaan esittelijän kanssa. Pitääkö me lähteä ihan uudestaan muokkaamaan tätä mietintöä. Minä heitänkin tässä nyt kysymyksen, miten tämä, mitkä ovat tämän direktiivin onnistumismahdollisuudet, jotta se todella menisi loppuun asti hyvissä merkeissä, jos ajattelemme ja voi muuttaa artik- ajattelen artiklaa 8 tai artiklaa 16. Emme me voi tätä nyt hyväksyä, jos ajattelemme asiaa jäsenvaltioiden kannalta. Minä jos tässä nyt panostetaan suunnattomasti tähän direktiivin ja neuvostolion jarrut pohjaan, niin onko tämä nyt todella kaiken vaivan arvoista? Als nächstes spricht dann Christopher Fjellner. Kiitos sitten Fjellner. Thank you very much, Mr. President. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin minä minusta suurin osa siitä, mitä Parvanova esitteli, on ihan oikein. On todella hankalaa puhua tästä avoimuudesta tässä prosessissa, kun hinnoitellaan, kun me sitten samanaikaisesti emme kuitenkaan halua säädetellä, säädellä hinnoittelun ja, ja, ja korvausten tasoja. Minua ärsyttää se, kun tänne kollegat tulevat paikalle ja tekevät sen, mitä minä haluan tehdä. Eli sanotaan, että meillä on järjestelmä. Ja tässä yhteydessä Ruotsissa meillä on järjestelmä. Ja käytän tätä nyt vain esimerkkinä että siitä, että hyvät tarkoituksetkin voivat johtaa kaaukseen. Ja se ei ollut haluttu tarkoitus. Minun ainoa huolenaiheeni tällä hetkellä on se, miten tässä kontekstissa vaatimukset aikatauluista tai rajoista saattaisivat vaikuttaa olemassa olevan hin, hinnoittelu- ja korvausjärjestelmiin. Meillä on Ruotsissa tällainen geneerinen järjestelmä, joka perustuu kuukausittaiseen hintakilpailuun yritysten kesken. Ja se yritys, joka voittaa halvimmalla hinnalla, sattuu nyt olemaan, äh, jo, tulee, sitten, hänestä tulee sitten tästä firmasta kuukauden geneerinen yritys. Ja tämä yritys sitten toimittaa kaikki lääkkeet tämän kyseisen generisen lääkkeen koko Ruotsin apteekkeihin sen kuukauden ajan. En ole kuullut kenenkään tätä arvostelevan. Lääketeollisuus ei arvostele, geneerinen ei arvostele. Kaikki ovat ihan tyytyväisiä. komissiokanille valittanut, koska tämä on hyvin avointa. Ja pienessä maassa se säästää noin 700 miljoonaa euroa vuodessa tämä geneerinen korvausjärjestelmä. Mutta jos sanoisi, niin kuin komission ehdotuksessa sanotaan, että geneerisissä lääkkeissä olisi vain 15 plus 15 päivää, silloin tämä esimerkiksi kuukausittainen kilpailu olisi mahdotonta. Ja edustaja Parmanova haluaa nostaa tämän 25 plus 25 päivään, mikä olisi parempi, mutta sekään ei kuitenkaan olisi meille mahdollisuus, koska niin lyhyessä ajassa ei kyetä toimittamaan näitä geneerisiä lääkkeitä. Sen vuoksi ajattelen, että vaikkakin me tarvitsemme ehkäpä tietynlaiset aikarajat, jotta voimme taata sen, että meillä on avoin prosessi, niin me emme voi tehdä sitä niin jäykkää, että se estäisi jäsenvaltioita laillisella tavalla säätelemästä ja järjestämästä jotakin, joka on todellakin avointa. Ja siksi minusta tämä erityisongelma, no varmasti puhumme tästä kahden kesken vielä edustaja Parvanova, mutta tällaisia esimerkkejä saattaisi olla enemmänkin, jossa me, kun me haluamme luoda kunnianhimoisesti avoimuutta, niin estämmekin asioita, joita meidän ei tulisi estää, jotka todellakin kuuluvat jäsenvaltioiden säätelyvaltaan. Anteeksi, että lähdin tässä nyt tälle kansalliselle tasolle, mutta käytin sitä nyt vain esimerkkinä näistä haasteista, joita tiedän tämän esityksen paljon sisältävän. Näinhän Euroopan parlamentissa välillä tehdään. Sitten Guen varjoesittelijä. Alda Susa, olkaa hyvä. Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de eh, me congratular. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen hyvin iloinen siitä, että esittelijä on sisällyttänyt tähän e, sisällyttänyt näihin niin sanottuihin orpotauteihin liittyvät lääkit tähän korvausjärjestelmän piiriin. Koska tässä onkin se tärkeästä toimenpiteestä, että me pystymme poistamaan joitakin puutteita lainsäädännöstä. Meillä ei ole enää paljon aikaa käytettävissämme ja esitän kolme lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin se, että mietintö rajoittaa näitä sopimussuhteita, eli siinä suljetaan pois joitakin direktiivin osia. Ja tämä direktiivi ei siis mm, ei pidä sisällään mitään tärkeää, joka liittyy esimerkiksi julkiseen rahoitukseen. Mitä Portugalissa tapahtuu tällä hetkellä? Monet lääkkeet ovat saa käytössä sairaaloissa, ne ovat sallittuja yleisesti sallittuja lääkkeitä, mutta me tarvitsisimme kuitenkin lisätoimenpiteitä sopimuksen parantamiseksi. Ja haluaisinkin kysyä näistä geneerisistä lääkkeistä ja pide, aikarajan pidentämisestä 15-25 päivään ja korvaus aikaraja 50 päivään. Tässä sanotaan, että tämä parannus olisi hyvä asia kansanterveyden ja kuluttajan suojan kannalta, mutta minä haluaisin, että te kertoisitte minulle vähän paremmin näistä perusteista. Onko tästä todella, onko tässä näin paljon hyötyä? niinkin mm, te puhuitte kansallisista viranomaisista monissa maissa. Mistä viranomaisista, mistä maista te puhuitte, rova esitteli, haluaisin tietää. Mm, myös haluaisin tietää, te puhuitte reference product termistä, te puhuitte myös reference price termistä. Onko tämä joku aivan automaattinen menettely? geneerisille lääkkeille, niin kuin ainakin tästä yhteenvedosta voisi päätellä. Tämä tarkoittaisi sitä, että nämä mark- tuotteet tulisivat vapaasti markkinoille. Tässä voitaisiin välttää se, että läpikäysimme uudestaan tämän hankalan ja kiusallisen viiveprosessin. Tässä minun kysymykseni. Haluaisin myös kuulla hyvät vastaukset. Kiitoksia sitten kollega Eoik Bankiin. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, először is szeretném megköszönni a jelentéstevő asszony munkáját. Hyvät kollegat, ensin haluaisin kiittää esittelijää, koska hän on laatinut erinomaisen mietinnön ja me olemme samaa mieltä lähes kaikista asioista hänen ehdotuksessaan. Hän sanoi alustuksessaan hyvin tärkeitä asioita me yritämme olla potilasystävällisiä eikä teollisuusystävällisiä ja sen vuoksi ehdotukset ovat mitä ne ovat. Me edustamme Euroopan kansalaisia, mukaan lukien Unkarin kansalaiset. Edustaja Parvanova ehdottaa tiettyjä muutoksia. Esimerkiksi komission ehdottama aikataulu ei, ei välttämättä lisää avoimuutta ja geneeristen tuotteiden tehokasta markkinointa. Olen sitä mieltä, että tehtävä on hyvin tärkeä varmistaa avoimuus ja tehokkuus tällä alalla. 15 päivää, mitä komissio ehdottaa, on liian lyhyt. Ja toivon todellakin, että tämä 25 plus 25 päivää, jota edustaja Parvanova ehdottaa, olisi olisi ähm, käytännössä joustavampi. Sitten yksi asia. Komissio teki ehdotuksen, joka on äh, oikeastaan askel taaksepäin liittyen hinnoittelun avoimuuteen. Miksi? Jäsenvaltioiden täytyy aina toimittaa komissiolle hinnoitteluinformaation. Ja tässä oli tämä Eurorepeat-ohjelma, jossa 8, johon osallistui 18 jäsenvaltiota. Unkari osallistui myös tähän, me olimme keskiarvon yläpuolella. Komissio rahoitti 90 prosenttia tämän ohjelman operationaalisista toimista, kustannuksista. Unkaria äh, viranomaiset maksoivat 8,5 prosenttia ja Itävallan viranomaiset 1,5 prosenttia. Minusta tämä äh, ohjelma oli erinomainen ja se oli erittäin hyvä, koska jokainen jäsenvaltio sai tietoa ja informaatiota lääkkeiden hinnoista muilla muiden maiden markkinoilla niin, että ne kykenivät vertailemaan hintoja ja kykenivät nousemaan lääketeollisuutta vastaan saamansa eh, informaation pohjalta, jota he saivat tästä ohjelmasta. Ja tämä kaikki oli kuluttajien eduksi, koska silloin he saivat eh, samoja lääkkeitä halvemmilla hinnoilla toinen asia, mikä on myös tärkeä. Tämä ehdotus on siis hyvä ja me tuemme tätä. Artikla 16, artikla 16 poistaminen. Tämä on turha artikla. Sitä ei tarvita. En usko, että tämä vie meitä yhtään eteenpäin. Ja sen vuoksi minusta on ihan järkevää poistaa se. tai pidetään artiklan 18 toinen osa, se ratkaisee jo meidän ongelmamme. Artikla 16 yli säätelee tätä asiaa. Eli nämä muutokset ovat Euroopan ja Unkarin kansalaisten eduksi. Merci. Kiitos tälle pääsy. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ensiksikin onnitella ja kiittää esittelijä Rova Parvanovaa tästä suuresta työstä, johon hän käy nyt käsiksi. Hän on ottanut tähän lainsäädännöllisiä elementtejä perusteluihin ja hän todella peräänkuuluttaa avoimuutta tuen mietintöä kolmelta kohdalta, jotka ovat mielestäni tärkeitä, että poistamme tämän sanktiomekanismin viiveiden kyse, kyseessä ollessa hän on ihan oikeassa, kun hän viittaa artiklaa kahdeksaan ja pohdinkin tässä, miten tämä loppu on yhteensopiva artiklan kanssa toisiaisuuden toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen kanssa. Meillä on tässä byrokraattista monimutkaisuutta ja se voi myös silloin kyseenalaistaa näiden terveysjärjestelmän toimivuuden. Ehkä meidän sen pitäisi laatia uusi artikla avoimuudesta ja eturistiriidoista. Se olisi ihan hyvä sitten generisistä. Tämä, tällä aikarajalla on tietysti järkeä, jos ajattelemme terveydenhuoltojärjestelmiä, mutta komission ehdottama aikaraja on aivan liian lyhyt, 15 plus 15 päivää, koska tässä on kyse yksittäisistä tuotteista. Tässä neuvot, jos neuvottelut ovat tärkeitä, niin silloin esittelijä on ihan oikea on pitempää aikarajaa. Mutta minä olen vähän samalla linjaruva Rivaisin kanssa, olen pohtinut tässä ja olen sitä mieltä, että tämä on aivan liian lempeä mietintö. Ja kun ajatellaan komission ehdottamia aikarajoja muille lääkkeille 80-120 päivää, seitä ei voi missään nimessä hyväksyä, eikä tätä muuta muut loppuakaan voi hyväksyä ja sen valtiossa, jos puhutaan näistä arviointiaikarajoista terveysteknologiasta. Se lisää vain monimutkaisuutta. Jäsenvaltioiden pitää pystyä sopivissa aikarajoissa tehdä laadullinen arviointi korvauksista, mm, arviointi korvauksista mietinnön laatiakin on sanonut, että tämä epätasapaino on liian vahva ja se ei tule menemään läpi neuvostossa. Kysymys kuuluukin Rova Parvanovalle strategiasta. Mikä olisi kaikista sopivin strategia, jonka voisimme hyväksyä meidän valiokussamme meidän esittelijällemme, jotta olisimme varmoja, että tämä teksti menisi läpi, saisi vihreätä valoa neuvostossa ja että se menisi todella siihen suuntaan, jota me toivomme ja, esittelijä toivoo. Vielen Dank. Kiitoksia. Sitten komission edustaja saa puheenvuoron, alkaa. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin komissio haluaisi kiittää kovasti esittelijää hyvin selkeästä esityksen käsittelystä ja siitä, että hän tukee näitä tavoitteita. Tämä direktiivi on vanha, 22 vuotta vanha, ja sitä pitää uudistaa. Kansallisia tavoitteita täytyy uudistaa, ja myöskin tuomioistuimessa on jo tehty kymmenisen tuomioita tästä asiasta. Eli meidän täytyy nyt uudistaa tätä kolmesta syystä. Ensinnäkin Euroopan teollisuudesta on tehtävä kilpailukykyisempi hallinnollisten menettelyjen osalta. Ja toinen syy on se, että meidän täytyy varmistaa, että potilaat saavat nopeasti ja helposti lääkkeitä. Ja kolmanneksi meidän täytyy edistää budjettisäästöjä nyt näinä tiukkoina aikoina. Eli nämä kolme tavoitetta voidaan saavuttaa uudistamalla tätä direktiiviä, joka on teknisesti aika monimutkainen, sen me kyllä tiedämme. Ja poliittisesti myöskin se on direktiivi, joka pitäisi nähdä direktiivinä, joka noudattaa toisiasusperiaatetta. Vuonna 1989 otettiin käyttöön menettelysäännöt, ja me nyt emme yritä harmonisoida hinnoittelua ja korvauksia kansallisella tasolla, vaan yritämme ainoastaan – mukauttaa tätä uuteen eurooppalaiseen todellisuuteen. No, palaan vielä kolmeen kohtaan, jotka tulivat esille keskustelussa. Komissio haluaa välttää sitä, että luodaan päällekkäisiä menettelyitä hinnoittelumenettelyissä, eli me emme yritä välttää sitä, että jäsenvaltiot uudelleen arvioivat tietoja, joita on jo arvioitu, mutta haluamme välttää vain sen, että tehdään samoja arvioita kuin on jo tehty. Toiseksi haluamme välttää sen, että puututaan tekijänoikeuksiin tässä menettelyssä. Jotkut yritykset toimivat joskus näin viivyttääkseen geneeristen lääkkeiden saattamista markkinoille, jotka muuten potilaiden olisi helppo saada. Ja kolmanneksi, geneeristen lääkkeiden osalta ne on saatava nopeammin markkinoille – ja joissain maissa, monissakin maissa, se johtaisi huomattaviin budjettisäästöihin. Ja vaikutusten arvioinnissa tämä on selkeästi havaittu. Eli haluaisimme vielä kiittää eri jäseniä, jotka käyttivät puheenvuoron. Haluamme käydä avointa vuoropuhelua neuvoston kanssa ja monet ajatukset, jotka ovat tänään tulleet esille, ei ainoastaan esittelijän suusta, ovat juuri sen mukaisia, että otetaan huomioon jäsenvaltioiden huolenaiheet ja totta kai mekin olemme valmiit ottamaan ne täysimittaisesti huomioon. Kiitoksia ja sitten vielä kiitos puheenjohtajavaltio Kyprokselle, joka työstää tätä asiaa hyvin intensiivisesti. Kiitos. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä esittely esittelijä saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos varjoesittelijöille ja kaikille kollegoille heidän eh, tukeensa tässä teknisesti ja poliittisesti vaikeassa asiassa. Tässä on paljon ristiriitaisia asioita, jotka meidän oli selvitettävä jäsenvaltioiden kanssa ja aloitan näistä poliittisista komplikaatioista – ja mit, mikä olisi tämän mahdollisen lainsäädännön elinkaari liittyen eh, siihen, mitä Rivasi sanoi. Me aloitimme totaalisesta jäätyneestä tilanteesta sen vuoksi, että eh, tässä oltiin hyvin, eh, suhdottiin nurjamielisesti tähän. Ja minä sain muutettua tätä komission alkuperäistä ehdotusta aika lailla. Minusta nyt on hyvin vaikea aika ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että jäsenvaltioita ei aseteta tiettyyn paineen ja taloudellisen epävarmuuden alaiseksi. Mutta tämän asian tavoitteena, päätavoitteena ei todellakaan ole vaikeuttaa kansallisten viranomaisten elämää tai ajaa heidät vararikkoon pääidea on tuoda lisää avoimuutta, varmuutta, ennustettavuutta ja antaa potilaalle parempi pääsy uusiin, uusiin lääkkeisiin. Sen vuoksi, kun olen nyt katsonut tämän vuoden 2009 tutkimusta johtopäätöksiä ja niitä todisteita, jota tässä kävi ilmi, niin on ehdottoman välttämätöntä muuttaa tätä lainsäädäntöä, ei vain siksi, että se on 22 vuotta vanhaa, vaan siksi, että kansalliset viranomaiset kokevat hyvin paljon paineita ja haasteita. Kaiken näköisiä käytänteitä on otettu käyttöön ja olen samaa mieltä siitä, että kansallinen tilanne on huomioitava – ja minä todellakin haluaisin puhua tästä kollegoiden kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa jotta voisimme löytää parhaan mahdollisen tavan suojella kansallisia viranomaisia epäoikeudenmukaisesta painostuksesta, mutta meidän täytyy myös suojella potilaita epäoikeudenmukaisista viivästyksistä. Mitä tulee tähän biosamankaltaisuuteen Siinä on kysymys siis samankaltaisista tuotteista, joilla on markkina-auktorisaatio. Mitä tulee sitten teollisuus- ja tekijänoikeuksiin, niin tämä tutkimus osoitti, että tiettyjä rikkomuksia tai väittämiä on esitetty liittyy teollisen tekijöiden oikeuksien rikkomuksista ja tämä pitäisi välttää. Mitä tulee informaation saatavuuteen, pyrin tässä antamaan jäsenvaltioille täyden joustavuuden, mutta mitä tulee avoimuusasiantuntijoihin, niin kaikkien näiden keskusteluiden jälkeen, mikäli EPP haluaa noudattaa sellaista linjausta, että kaikki asiat tapahtuvat äh, suljettujen ovien takana, niin silloin heidän täytyy perustella se kansalaisille. Ja ottaen huomioon, että tätä sanaa sota oikeastaan käytiin lähinnä silloin, kun oli kysymys vastuuvapauden myöntämisestä budjettimenettelyn yhteydessä neljälle virastolle, niin kyllä me tarvitsemme parempaa avoimuutta. Lisäarvo. Ottaen huomioon, että meillä on erilaisia kansallisia järjestelmiä, on vain yksi keino tuoda oikeudenmukaisuutta ja tasapainoa. Jos tähän ei pyritä, niin voi olla kaiken näköisiä väittämiä ja todisteita siellä ja täällä, mutta minä uskon, että yksi yhtenäinen järjestelmä toisi parempaa tasa-arvoa ja tasapainoa koko unioniin. Ja geneeristen lääkkeiden käytön positiiviset puolet, en tiedä pitääkö tätä nyt tässä todistella, mutta on kuitenkin ihan selvää, että geneeristen lääkkeiden käyttö pudottaa hintoja merkittävästi ja parantaa myös lääkkeiden saantia. Tämä on kansallinen toimivaltuus. Me noudatamme oikeusperustaa sen osalta, mitä voidaan harmonisoida. Viitehinta määritellään kansallisella tasolla ja sen pitää pysyäkin kansallisten viranomaisten toimivaltuutena. Yleisesti ottaen odotan parasta mahdollista yhteistyötä kollegoiden ja varjoesittelyiden kanssa niin, että saamme vietyä tätä asiaa eteenpäin koska tämä tulee olemaan eduksi kaikille. Ja ottaen huomioon sen, että meillä on koko joukko jäsenvaltioita, jotka ovat yhä hieman vastahakoisia, niin meidän täytyy tukea Kyprosta puheenjohtajamaana – heidän pyrkimyksissään selventää ja var- vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että se mitä me tässä teemme, niin me vain pyrimme heitä tukemaan siinä, että he voivat välttää epäselviä ja läpinäkymättömiä käytänteitä. Kiitos. Vielen Dank. Kiitoksia esittelijälle. Määräaikatarkistuksen jättämiselle on 19. lokakuuta puolelta päivin Ja sitten 28. marraskuuta keskustelemme tarkistuksista ja sitten 18. joulukuuta äänestämme tästä valiokunnassa. Ja milloin tämä kaikki sitten menee täysistuntoon, niin sitä ei vielä tiedetä. Kiitoksia tästä keskustelusta. Kaikki ovat tehneet tässä asiassa hyvää työtä. Sitten siirrymme kohtaan kuusi. Euroopan unionin liittyminen pöytäkirjaan väliveren suojelemisesta. No esittelijä nyt ei päässyt tänään paikalle ja varjo esittelijä myöskään ei päässyt paikalle. Ei kun kaksi on kuitenkin tänään paikalla. Tatarella ja Tsikalikakis. Ja nyt varjoesittelijät saavat sitten puheenvuoron, koska Rosbahin tilalla ei ole ketään. Eli Tatarella, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Rosbachia tästä mietinnöstä ja suosittelisin, että parlamentti hyväksyy tämän muutoksen. Tämä on myöhäinen muutos ja tämä liittyy yhteistyöhön muiden maiden kanssa Välimeren alueella. Jos meillä ei ole yhteistä politiikkaa kaikkien Välimeren maiden välillä, niin on mahdotonta valvoa ja suojella Välimertä. Meksikonlahden onnettomuus 2010 osoitti, millä tavalla öljynporastoiminta ei ole täysin turvallista, erityisesti kun sitä tehdään hyvin syvällä merenpohjassa. 2010 huomattiin, että esimerkiksi Välimeren kartaisessa puoliksi suljetussa meressä tällaisilla tapahtumilla olisi peruuttamattomia tuhoisia vaikutuksia meren ekojärjestelmään, mutta myöskin maissa, joille turismi ja kalastus ovat tärkeitä elinkeinoja. Meidän täytyy siis ottaa huomioon se, että Välimeren alue on ainutlaatuinen luontoympäristö maailmassa, jonka terveys riippuu siitä, miten pidämme huolta sen luonnonvarojen tilasta. Ja meidän täytyy ottaa huomioon myöskin sen matkailun merkitys. Italiassa on nyt vastustettu jo valtion myöntämiä lisenssejä vastaan Adrian merellä ja erityisesti Tremitin saarten alueella, jotka ovat suojelualuetta, ja niitä täytyy suojella hinnalla minä hyvänsä. Pöytäkirjan hyväksyminen juuri eilen teollisuusvaliokunnassa äänestettiin offshore-toimintojen turvallisuudesta ja sillä tavalla öljynporaustoimintojen turvallisuutta parannetaan. Ja lisenssien menettely johtaa siihen, että yksi laitos voidaan purkaa. Ja tällä tavalla toimijoilla on enemmän vastuuta ja tällä tavalla korostetaan, kuinka tärkeä riskien arviointi on ja se, että offshore-toiminnoissa otetaan huomioon myöskin julkinen mielipide. Tässä on nyt otettu käyttöön direktiivi eikä asetusta, ja mielestäni meidän täytyy toimia nyt hyvin tiukasti, ja tästä syystä nämä lisenssi pitää myöntää ainoastaan toimijoille, joilla on teknisiä ja rahoituksellisia mahdollisuuksia taata offshore-toimintojen turvallisuus ja ympäristön suojelu. Meillä pitää laatia raportti, jossa on arvioitu riskejä ja hätätilanteita ennen kuin nämä toiminnot aloitetaan. Myöskin kansalliset viranomaiset ovat keskeisessä roolissa, koska hehän vastaavat turvallisuus, turvallisuuden valvonnasta. Ja me voimme ja meidän täytyy tehdä enemmän. Ja toivottavasti EUsta tulee maailman johtaja Välimeren suojelun suhteen. Meidän täytyy tehdä tiukempia sopimuksia, jotka liittyvät Välimeren suojeluun. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten liberaalien varjoesittelijä Sikali Kaakis saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä pöytäkirja on vanha, mutta se sisältää Barcelonan sopimuksen, joka on erittäin hyvä pohja yhteistyölle Välimeren alueella. Meille Välimeren alueella on hyvin tärkeä äh, nimenomaan äh, ajatellen matkailua ja sen vuoksi myös merensuojelu on tärkeää. Eikä kysymys ole ainoastaan meidän toimintojemme suojelusta, vaan tämä Tätä voitaisiin hoitaa EU-lainsäädännöllä, koska tämä koskee kuitenkin myös muita, EUn, äh, muita Välimeren valtioita. Ja hyväksymällä tämän lainsäädännön me annamme komissiolle välineen siirtyä eteenpäin ja saada kaikki Välimeren alueet kuulumaan tähän pöytäkirjaan. Tämä ei ole pöytäkirjoista paras, se on vanha. Mutta minä uskon, että se on pöytäkirja. Jos kaikki sen hyväksyvät, niin se antaa minimistandardit Tämä on oikeastaan tällainen ulkosuhde äh, asia, jota me tässä harjoitamme. Minä tuen tätä ja toivon, että komissio äh, hyödyntää meidän äänestyksemme. Ich habe keine weitere. Kiitoksia. Ai, Lepage haluaa vielä puheenvuoron, olkaa hyvä. Kyllä puheenjohtaja ihan lyhyesti tuen täällä kaikkia kuultua. Tämä vanha pöytäkirja. Sillä on se ansio, että se on olemassa ja siinä määritellään joitakin meidän kumppaneitamme Värimelen alueelta, koska se on jo ratifioita Albania, Tunisia, Marokko, Libya, Kypros ja Syyria. On erittäin tärkeää, että EU allekirjoittaa, vaikka se nyt ei ole ehkä parasta, mitä olisimme toivoneet. Meidän pitää lähentää tätä siihen tekstiin, josta keskustellaan me, anteeksi, josta olemme antaneet lausunnon jo tässä valiokunnassa offshore-öljynporauslautoista. Minä olen ihan samaa mieltä, mitä täällä sanottiin. Offshore-öljynporalautojen pitämistä riskeistä välimerellä. Emme me voi tietää, mitä tapahtuu, eikä tilanne ole ollenkaan sama, jos ajattelemme Atlantia ja Englannin kanaalia. Meidän pitäisi vain vahvistaa turvallisuus tekijöitä meidän merialueillamme, kun on kyse öljynporauslautoista. Me emme voi muuta tehdä kuin allekirjoittaa tämän, mutta emme saa olla naiveja uskoa, että tällä ratkaistaan kaikki ongelmamme. Kiitoksia ja sitten komissio saa vielä puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia. Komissio haluaisi kiittää parlamenttia tästä tehdystä työstä ja tuesta. Ja olen samaa mieltä kuin edellinen puhuja, eli on kiireellistä ja tarpeellista ratifioida tämä pöytäkirja. Ei pelkästään siksi, että se on lisäväline väliveden suojeluun öljyonnettomuuksilta, vaan kuten jo tuli esille, se olisi poliittinen merkki ja viesti eteläisille kumppaneillemme – Eli meidän täytyy ponnistella ja suojella välimerta offshore-toiminnalta. Kiitos. Dank. Damit sind wir... Kiitoksia. Eli aamupäivän esityslista on nyt käsitelty. Me keskustelemme vielä ja äänestämme vielä tänään. Ja sitten sitten marraskuun ykköstäysistunnossa äänestämme tästä asiasta. No niin, sitten toivotan kaikille hyvää lounastaukoa ja jatkamme sitten tasan kello 15 äänestyksillä. Kiitos.